Good evening. Uh, Hyvää iltaa. Tervetuloa tänne kuulemisten viimeiselle kierrokselle. Facebookin käyttäjien tiedot Cambridge Analytican käyttämänä ja vaikutukset tietosuojaan. Ja täällä on kulttuurivaliokunnan puheenjohtaja Petra Kammer-Evert yhteispuheenjohtajana herra Moraes ei tänään voinut saapua paikalle sairastumisen takia ja tästä syystä minun nyt täytyy toimia puheenjohtajana. Se on minulle kunnia. 4. kesäkuuta pidimme ensimmäisen osan kuulemisista ja 25. kesäkuuta järjestettiin toinen osio. Puheenjohtajakokouksen päätöksen jälkeen huhtikuun 12. ja tapaaminen Zuckerbergin kanssa puheenjohtajakokouksessa 22. toukokuuta. Me pidämme nyt tämän kuulemisen alustajien kanssa ja käsittelemme Cambridge Analytica ja Facebook-skandaalia. Tarkoituksena on nyt oppia näistä asioista ja pohtia, millaisia välineitä EUlla on käytössään – Toinen osio pidettiin 25. kesäkuuta ja siellä puhuttiin esimerkiksi seurauksista tietosuojaan, vaaliprosesseihin, digitaalisiin verkkoalustoihin, kyberturvallisuuteen, sosiaalisen mediaan. Nämä kolme sessiota tarjosivat meille hyödyllistä tietoa tästä kysymyksestä. Ja nyt sitten tänään puhumme ratkaisusta, siitä, miten ongelmia voidaan, voidaan identifioida ja jotta voidaan EU-kansalaisille tarjota tai taata perusoikeudet myöskin heidän elämässään tietosuojan kautta. Ja jotta voidaan varmistaa, että näin ei pääse käymään uudestaan. Ja me kuulemme nyt tätä tarkoitusta varten Facebookin edustajia tai edustajaa ja komission jäseniä. Olemme hyvin iloisia, että olette saapuneet paikalle. Olette tietoisia, että parlamentti pyysi Facebookia useaan otteeseen edustamaan henkilöiden kautta ja kertomaan vastuustaan näissä asioissa. Ja nyt neljän valiokunnan puheenjohtajat ovat nyt sitten korostaneet sitä, että Äh, Sheryl Sandberg olisi ollut mukana, mutta Facebook on nyt sitten päättänyt äh, kutsua tai lähettää tänne Lord Allenin, joka on Policy Solutionin varapuheenjohtaja. On hienoa, että hän on paikalla täällä. On hyvin tärkeää nyt kuulla niistä, niiltä, jotka ovat vastuussa päätöksentekokysymyksistä yrityksen sisällä juuri nyt tällä hetkellä, kun kuulemme siitä, että millaisiin konkreettisiin toimenpiteisiin on tarkoitus ryhtyä, jotta voidaan taata perusoikeuksien toteutuminen Facebookinkin osalta. Me arvioimme tämän kuulemisen jälkeen, että ovatko vastaukset tyydyttäviä. Ja nyt sitten käynnistämme tämänpäiväisen kuulemintilaisuuden. Meillä on täällä kaksi mielenkiintoista osiota tänään. Muistuttaisin teitä nyt säännöistä, joita sovellamme tässä kuulemistilanteessa, jotta voimme varmistaa, että lopputulos on rakentava. Ennen kokousta poliittiset ryhmät sopivat myöntävänsä 15 kysymystä Dontin järjestelmän mukaan ja poliittiset ryhmät niiltä pyydettiin, että ne ilmoittaisivat sitten ne jäsenet, jotka puhuvat poliittisten ryhmien puolesta ja sitten nyt kaikki poliittiset ryhmät saavat puheenvuoron. Ja meillä on puhujalista, jota minä käytän tässä. Sen jälkeen, kun panelistit ovat käyttäneet puheenvuoronsa, annan ensiksi valiokunnan puheenjohtajalle puheenvuoron ja sitten käyn läpi puhujalistaan jokainen henkilö, joka on puhujalistalla ja puheenjohtaja voi esittää yhden kysymyksen, joka kohdistetaan tietylle panelistille ja kysymys voi olla maksimissaan minuutin mittainen. Panelisti, keneltä kysymys on, kenelle kysymys on osoitettu, hän on kaksi minuuttia aikaa vastata. Ja jos joku ylittää aikansa, niin sitten hän joutuu keskeyttämään puheenvuoronsa. Minulla on täällä tämä puhuja nuija siltä varalta. Jos jäsen, listalla oleva jäsen ei ole paikalla, niin seuraava puhuja saa puheenvuoron. Koska meillä on rajallisesti aikaa ja kuuleminen on hyvin tärkeä, meidän täytyy pitää näistä aikarajoista kiinni. Ja nyt sitten siirrymme tähän neljänteen osioon kuulemisessa ja annan nyt tulkeille mahdollisuuden nyt lukea tärkeän viestin teille kaikille. Äh, tänään on 28. päivä, jolloin tulkit äh, ovat työtaistelutilanteessa hallinnon kanssa. Tämä johtuu hallinnon yksipuolisesta päätöksestä, joka koskee työehtoja. Äh, me tarvitsemme poliittista sovittelua ja myöskin tulkien edustajien suoraan osallistumaan keskusteluihin työehdoista, joita ollaan käymässä. Tästä syystä pahoittelemista tullut ilmoittamaan teille, että tätä kokousta ei jatketa kello 22 jälkeen, tai siinä mielessä ei jatketa, että tulkkausta ei ole kello 22 jälkeen. Kiitämme ymmärryksestä. Thank you very much. We will start this... Kiitos oikein paljon. Ja nyt sitten käynnistämme kuulemistilaisuuden. Ensimmäinen puhuja on Lodi Allen. Hän on Policy Solutionin vara puheenjohtaja Facebookissa. Ja nyt äh, herra Allen, Lordi Allen, annan teille nyt, äh, saatte maksimissaan 10 minuuttia. Kiitos puheenjohtaja, kiitos eri valiokunnille. Kiitos puheenjohtaja, kiitos eri valiokunnille eh, kutsusta puhua täällä tänään kahden, kahden aiemman kokouksen jälkeen, joissa Mark Zuckerberg oli mukana ja viime vuonna pidetyn kokouksen jälkeen, jossa oli laajempi joukko johtajia Facebookista. Olemme odottaneet tänne tulemista ja mahdollisuutta vastata kysymyksiin, jotka liittyvät asioihin, joita on nostettu esille Cambridge Analytican esille. Ja sen jälkeen niin sen nousseista laajemmista kysymyksistä kestääkseni tänään on tarkoitus katsoa tulevaisuuteen ratkaisuihin, joita politiikan tasolla voitaisiin pitää sovelleiden vastauksia siihen, mitä on tapahtunut. Aluksi haluaisin kattaa kolme aluetta, jotka ovat ydinalueita meidän työllemme tässä huoneessa olevien ihmisen kanssa. Ensinnäkin tietosuoja, toinen liittyy vaalien integriteetin varmistaminen ja sitten online-sisältö ja ihmisten turvallisuus silloin, kun he ovat online-tilassa. Mitä tulee tietosuojaan? Haluaisin todeta, että on tärkeää tietää, että joitakin vuosia sitten me reagoimme huolenaiheisiin, jotka koskevat kolmansien osapuolten sovelletusten eh, tietoihin pääsemiseen. Me rajoitimme pääsyä uusilta sovelluksilta 2014 ja kaikkien sovellutusalta vuonna 2015 sen jälkeen, kun oli ollut tällainen siirtymäkausi, joten hyvin erityinen taustasyy sille sovellutukselle, jonka Dr. Kogan otti käyttöön, ja tähän siis tartuttiin vuonna 2014-2015. Mikä on tämän näiden kan, alustojen suunnittelu, jota on luotu, on niitä pyritään tukemaan innovatiivisia palveluita, jotka tarjoavat sosiaalisia kokemuksia. Ihmiset halusivat näitä sovelluksia niin lisäksi, joita voit rakentaa Facebookin puitteissa, ja näitä voitiin tehdä sosiaalisiksi, jos ihmiset olivat valmiita tuomaan mukaan myöskin ystäviensä tiedot näihin sovelluksiin, mutta olemme tunnustaneet, että tämä alustojen malli oli liian avoin ja se uhkasi ja se on vahingoittanut käyttäjien luottamusta on ollut kysymyksiä aikoinaan tästä äh, alustasta, kuten viime viikolla saattavat valiokunnalliset kuulla, jotka nä, näitä siis asioita on tarkasteltu kahdessa äh, tarkastuksessa ja on muutettu äh, alusta suunnittelu vuonna 2014, joka oli tuon keskustelun tulosta eurooppalaisten säätelyviranomaisten kanssa. Sen jälkeen olemme ottaneet käyttöön toimia, joilla on pyritty vähentämään väärinkäytön mahdollisuuksia. Jatkamme tilanteen seuraamista me olemme pyytäneet ihmisiä raportoimaan meille kaikista kolmansien osapuolten sovelluksista, joista he uskovat, että ne ovat ongelmallisia, samoin kuin myöskin ennakoivasti identifioimaan mitä tahansa sovelluksia, sovelluksia, joiden, joiden kautta on mahdollisuus päästä käsiksi suureen määrään tietoa. Ja tältä pohjalta me olemme pyrkineet olemaan aktiivisempia tässä tarkasteluprosessissa. Ihmiset, kuten varmasti tiedetään, olemme katsoneet järjestelyjä, jotka ovat olemassa kolmansien paiden osalta, kuten esimerkiksi laitteiden valmistajien osalta. Laitteiden valmistajilla on mahdollisuus saada tietoa, joiden kautta voidaan toimittaa Facebookin palveluita, ja näitä ollaan vähentämässä siellä, tämä ei tarvita. Haluan korostaa sitä, että nämä suhteet perustuvat siihen, että toimitetaan Facebookin palveluita sellaisilla laitteilla kuten BlackBerry, jossa meillä ei ollut omaa eh, Facebook-sovellusta, mutta me tunnustamme, että on tarvetta lopettaa tällaiset sovellukset. Tietosuojan osalta ovat muutos säädösmaisemissa on ollut se, että on otettu käyttöön yleinen tietosuojadirektiivi. Haluaisin korostaa sitä, että Facebookilla on satojen teknisten ja juridisten asiantuntijoiden joukko, joka katsoo, miten vuoden vuoden 1995-2006 järjestelystä siirtyä tähän uuteen järjestelmään. Uuden direktiivin mukaan olemme nyt pyrkineet järjestämään palvelut tämän mukaisesti. Ihmispannos tulee kyseenalaistamaan ja varmastikin tämä johtaa siihen, että me joudumme arvioimaan, kuten muutkin palvelujen tarjoajat joutuvat arvioimaan tilannetta niiden valitusten osalta, joita on tehty viranomaisille ja, ja Euroopan valtuutetulle Me katsomme, että tämä on normaalia ja olemme varmoja, että kun järjestelmiämme on tuettu, tutkittu, niin niistä tulee riittävän varmoja. Toiseksi tämä on asia, jota yritys on pyrkinyt seuraamaan jatkuvasti, mitä seuraava intensiivisesti, jota tulemme käsittelemään, on kyberturvallisuus. Näin meitä poliitikoita kansalaiset käyttävät meidän palveluitamme pysyväksi yhteydessä toisessa tavalla, joka ei ole ollut mahdollista kymmenisen vuotta sitten. Olemme luoneet avoimia alustoja yhteyksille, mutta tämä avoimuus on riski vähemmistölle, joka pyrkii väärinkäyttämään tätä näemme, että tämä on tietynlaista varustelukilpailua ja me olemme täällä tänään, koska me emme ole riittävän äh, valmiita siihen, että oli olemassa tietty uhka, joka GSR-yhtiö äh, teki, joka käytti tietoja, että Cambridge Analytica oli tehnyt. Nyt me olemme saaneet tällaisen äh, funktionaalisen ryhmän, jossa on kyberturvallisuusasiantuntijoita jokaisen vaalin osalta, jotta voidaan katsoa, mikä on tämä erityinen ympäristö. Tällä hetkellä tämä joukko on keskittynyt Meksikon tilanteeseen ja OE <clears throat> on ollut tietoa myöskin äskettäisestä Italian vaaleista, ja tämän näinkin vaalin yhteydessä tämä joukko oli vahvissa, ja, ja ETYJ e oli hyvin tyytyväinen siihen työhön, jota oli tehty. Sitten ovat väärät uutiset. Olemme pyrkineet vähentämään näiden levittämistä eri toimiin. Nyt aktiivisesti työskentelemme komission kanssa prosessissa, jossa pyritään eh, kehittämään lisäreaktioita muiden alan eh, kumppaneidemme kanssa. Eh, me kehittämään järjestelmiä, jotka heijastavat paljon sitä työtä, jota meidän yhtiömme ja muut yhtiöt ovat tehneet. Ja tiedän, että tämä on yksi keskeisistä kysymyksistä. Ajatellen Euroopan parlamentin vaali vuonna 2019, joka tulee olemaan haaste. Meidän pitää olla rehellisiä, se on haaste. Ajatellen sitä, miten monenlaisia uhkia on eri puolilla EUta ja tämä tietysti merkittää, että täytyy toimia myöskin eri kielten ja eri tilanteiden, mediatilanteiden suhteen. Mm, Mainosta pyrin tekemään avoimempaa, olen ottanut askeleen siihen View Ads-tuotteen osalta, joka mahdollistaa sen, että kuka tahansa henkilö voi mennä millä tahansa Facebookin sivulle, jolla on mainoksia ja nähdä kaikki nuo uut mainokset. Tämä on hyvin äh, laaja askel eteenpäin, siis se, että joku voisi joku voi käyttää mainosta meidän palveluissamme. Sen näkee vain pieni joukko ihmisiä. Tämä tulemaan menneisyyttä, koska nyt kaikki mainokset tulevat olevan kaikkien nähtävissä, jotka haluavat ne nähdä. Tulemme tekemään lisätyötä tällä alueella ja tiedämme, että on paljon kiinnostusta arkistojen luomisessa ja tämä on asia, josta ollaan käymässä keskustelua, minkälaisia uh, vastuvapauslausekkeiden uh, rakentamista, disclaimer-lausekkeiden rakentamista näihin teksteihin. Me olemme myöskin luoneet akateemisen tutkimuskomitean katsomaan eri kysymyksiä, ennen kaikkea keskittymään sosiaalisten uh, median vaikutuksiin vaaleihin. Tämä on alue, jossa meillä paljon on kaikilla erilaisia mielipiteitä mutta tästä puuttuu kovaa tietoa, jotta voitaisiin ymmärtää, mistä on kysymys, mikä on sosiaalisen median vaikutus vaaleihin. Meistä tämä on tärkeää sekä meille, että voimme keskittyä omassa työssämme siihen, että luomme oikeita sovellutuksia, ottaen huomioon riskit, joita on Tämä on myöskin tärkeää politiikan harjoittamiselle, jonka täytyy perustua todisteisiin. Kolmas alue, josta haluan puhua ennen kuin lopetamme tämän kierroksen, on muut sisältökysymykset. Me me voimakkaasti pyrkimme siihen, että pyrimme vähentämään haittaa. Me emme ole noille tuotteitamme, jotta vahingoittaisiin ihmisiä, missä vahinkoa on syntynyt ja meille on siitä ilmoitettu. Me koemme, että meillä on suuri vastuus tehdä, mikä voimme, jotta vahinkoa voidaan mitä, vähentää mahdollisimman suuressa määrin. Näin tätä entinen komission sen Reading, joka oman aikana komission jäsenä oli henkilön kanssa että me läheistä yhteistyöstä myöskin komission Kruusin kanssa, nytkin myöskin komission Gabrielin kanssa. Meillä on voimakas kumppanuus nimenomaan turvallisemman internetin osalta Euroopassa ja se, että pyrimme eh, katsomaan, mitä voidaan tehdä meidän lasten suojelmiseksi. Vihapuhe on noussut esille viime aikoina ja olemme tehneet komission sen Jourovaan kanssa tässä yhteistyötä. Uskon, että olemme saaneet aika huomattavaa edistystä yhdessä. Ja haluaisin myöskin tunnustaa sen, että olemme päässeet liikkeelle hiukan hitaasti mutta minusta tämä on kuitenkin tällaista, on tapahtunut asiassa voimakasta ilmeisesti myöskin eh, komissionanti Abramopolisin kanssa eh, terrorismin osalta oli pyrkineet identifioimaan sellaista sisältöä ennen kuin se leviää ihmisille ja poistamaan tuollaisen eh, sisällön meidän alustoiltamme. Nämä ovat aloitteet, jotka vaativat sitä, että teollisuus toimii yhdessä hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan asiantuntijoiden kanssa. Lopuksi haluaisin vielä muistaa siitä, että me usein pidämme anteeksi virheitä, virheistämme. Ja tätä, tästä on ollut esillä aiemmissa kuulemisissa, että on olemassa tiettyä turhaisuudellisuutta sen vuoksi, että pyydämme anteeksi virheitämme. Mutta palvelut, joita me kehitämme, ne ovat äh, todella innovatiivisia. Se merkitsee sitä, että me kohtamme aivan uusia haasteita. Meidän pitäisi paremmin pystyä ennakoimasti identifioimaan ne ja paremmin pystyä reagoimaan niihin. Ja toivon, tänne olen pystynyt tämän esimerkkejä siitä, miten me pyrimme tekemään tämän. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia ja live-valiokunnan puolesta minä esitän ensimmäisen kysymyksen. No, me nyt olemme nähneet, että te todellakin otatte tämän asian vakavasti ja pyritte myöskin vastaamaan kysymyksiimme ja huoleen aiheisiimme. Haluaisin kysyä, että milloin WhatsApp-kontakteja ei enää jaeta Facebookille, milloin tämä toimia, miten se on sitten EUn tietosuojalainsäädännön kanssa linjassa. Miten te selitätte sen jälkeen, kun 2015 nyt tietojen saanti toimintaa tässä muutettiin, niin miten se vaikuttaa näiden sovellusten toimintaan ja voisitteko myöskin kertoa, mihin toimenpiteisiin aiotte ryhtyä, jotta voitte vastata täysin uuteen tietosuojalainsäädäntöön ja henkilötietosuojalainsäädäntöön. No, aika paljon vastattavaa kahteen minuuttiin. Ensimmäinen kysymys niin täytyy nyt selvästi sanoa tietosuojaa valtuutettujen valituksiin vastaamiseksi. Me emme käytä mitään semmoisia tietoja, jotka olisivat kaupallisessa tarkoituksessa käytössä WhatsAppin ja Facebookin välillä ja aikaisemmin viitta, viittasin jo turvallisuuteen ja sen ymmärtämiseen, että jos joku nyt käyttäytyy jotenkin laittomasti jommalla kummalla alustalla ja sitten toisen alustankin pitäisi saada siitä tieto. Se on meille tärkeä asia, jotta voidaan sitten peruuttaa mahdollisia käyttäjäoikeuksia, mutta Näistä tietosuojavaltuutetut ovat puhuneet ja nyt mitä me teemme tällä hetkellä on aivan laillista ja täytyy tietysti määrittää tarkasti se, mihin raja asetetaan, kun on tällaisia yhteisiä tai jaettuja infrastruktuureja. Ja toiseksi sitten nämä poliisisovellukset vuoden 2005 tai tämä sovellukset vuoden 2015 jälkeen. Me olemme koko ajan paranneet sitä, millä tavalla eri sovellusten täytyy olla tilivelvollisia tietoja käytöstä vaikkapa juuri Facebookissa. Haluammeko tehdä vielä enemmän? No kyllä, koska tilanne on se mikä on ja puutteet on komiteakin meille jo osoittanut. Ja aikaisemmin emme vielä näihin pystyneet puuttumaan, mutta nyt me koko ajan olemme pyrkineet parantamaan näitä sovelluksia ja nyt paljon tiukemmin me määrittelemme ja tunnistamme käyttäjiä näillä alustoilla. Ja tämä on todella laaja asia. Meillä on satoja ihmisiä, jotka tällä hetkellä tekevät työtä tämän parissa. Ja voin vielä kirjallisesti tuottaa tästä enemmän. Seuraavaksi Petra Kammerevert kulttuurivaliokunnasta. Oikein paljon kiitoksia. Haluaisin Mikrofoni. Niin, en ole saanut mitään tyydyttävää vastausta aikaisemmin tästä syystä. Nyt sitten esitän kysymyksen uudestaan ja toivon, että tänään vastaus on tyydyttävä. Miten Facebook aikoo kestävällä tavalla varmistaa, että ihmisoikeus yleissopimuksen kohta 10 ja perusoikeuskirjassa oleva lainsäädäntö, joka liittyy tietoihin, että voidaan varmistaa se, että jokaisella käyttäjällä on mahdollisuus saada neutraalia, filtteröimätöntä tietoa, koska näen tässä nyt erittäin suuren vaaran ja myöskin suuren haasteen tulevaisuutta ajatellen. Thank you. Um, uh, again, the intent of the... Kiitos. No se, miten me suunnittelemme näitä, mehän haluamme, että ihmiset pääsevät laajemmin käsiksi tietoihin ja me olemme myös mielestäni edesauttaneet tiedotusvälineiden moninaisuutta ja kun henkilöt käyttävät vaikkapa Facebookin kaltaisesta sosiaalista mediaa, niin he ovat saaneet enemmän tietoa kuin mitä aikaisemmin olisivat saaneet Aikaisemmin ehkä tuli yksi sanomalehti ja muutama ilmaiskanava, mutta nykypäivänä on paljon enemmän mahdollisuus saada tietoa eri lähteistä ja Facebook on tässä mukana. Kun kirjautuu Facebookiin, niin tämä newsfeed uutiset tai ne viestit, jotka siihen tulevat, niin eh, pääasiassa siinä on kavereiden päivityksiä ja muita. Ei Facebook eh, puolestanne päätä, mitä siihen tulee näkyviin, ja monet ystäväni vaikkapa jakavat jotakin poliittisia, ovat samaa mieltä poliittisista näkemyksistä. Jotkut poliittis, ystäväni taas ovat hyvin eri linjoilla poliittisesti ja kuitenkin tällaisiakin tietoja tulee siihen newsfeediini Facebookissa. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen asia. Voidaan ajatella algoritmien avoimuutta ja valvontaa ja me kyllä mielellämme teemme tämän asian parissa työtä ihmisten kanssa. Mutta kyllä me mielestäni olemme enemmänkin vahvistaneet tiedotusvälineiden moninaisuutta. Paul. Kiitoksia seuraavaksi Paulo Rangel, EPP, edustaja Afkosta. So, uh, thank you very much. Uh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kysyä seuraavaa. Jos voitte taata meille että nyt on olemassa suunnitelma, jolla pyritään, pyritään välttämään poliittinen väärinkäyttö Facebookin osalta, koska me olemme nähneet pahoittelua ja ihan järkevää käyttäytymistä, jota voimme jopa ylistää. Kun ajatellaan erilaisia käytöstapoja ja politi- poliitikkoja jotka, ja toimintatapoja, jotka olivat vääriä, mutta meillä ei ole mitään takeita siitä, että nyt olisi sellainen suunnitelma, että pystyttäisiin välttämään nämä tulevaisuudessa. Um, so, so... Niin. Minusta toivokseni kuvasin hiukan sitä työtä, mitä olen tekemässä, mutta haluan selvästi sanoa, että ratkaisut tulevat vain kumppanuus työn kautta. Kysymys ei ole sellaisesta, mitä me yksin kehitämme ja kokemuksemme Italiasta, jossa olemme olleet yhteydessä äh, säätelyviranomaisen ja poliittisten puolueiden kanssa, mikä oli olennaista sille, että yrittiin kehittämään malleja, jotka eivät pelkästään auttaneet äh, alustan väärinkäytön estämisessä, vaan myöskin poliittisesti neutraaleja. Haluan korostaa tässä vielä kerran Facebookin kantaa, että me emme ota puolta poliittisessa kiistassa tai vaaleissa. Pyrimme tarjoamaan palveluitamme yhtäläisesti kaikille laillisille poliittisille järjestöille ja uskomme vakaasti, että säännöt vaaleja varten ne tulee asettaa vaaleja, vaalista päättävien säätelviranomaisten ja meidän tulee antaa teknistä tukea, mutta soveltaa sääntöjä, jotka on määritelty. Ja tämä on se suhde, joka on se, että on poliittisten puolueiden ja säätelyn viranomaisen kesken sopimus, käsitystä, mikä on eh, se, mikä on mutta tässä toimitaan. Ja meidän pitää antaa sitten ne välineet, joilla voidaan auttaa näiden sääntöjen noudattamista. Tämä on työtä, joka aina etenee, olivat rakenteet minkälaisia tahansa. Aina on ihmisiä, jotka pyrkivät löytämään jonkinlaisen väylän ohi näiden rakenteiden, mutta tällaiset kumppanuusratkaisut tulevat olennaisen tärkeitä, ei vain nyt, erityisten ongelmien ratkaisemisessa, vaan jatkuvassa työssä. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi Birgit Sippel, SD Live. Paljon kiitoksia. Viimeisessä kuulemistilaisuudessa vahvistetta, että Facebook tietoisesti äh, ilmaisi sellaisen appin tilanteen, joka antoi tietoa kolman, kolman, kolmansille osapuolelle. Ja tämä on kuitenkin ollut Facebookin politiikan mukaista ja kuitenkin äh, jatkatte sanomalla, että uskon, että me tehneet mitään väärin. Tämä ei ole mikään uskonnollinen keskustelu, vaan tämä liittyy siihen faktaan, se, että olitteko, toimitteko EU-lainsäädännön mukaisesti vai ei. Ja EU-lainsäädännön mukaisesti ette voi ulkoista vastuuta, joten te, Facebook, te valvotte tätä ja koska olette valvojana, te ette voi ne ulkoista, Se on mahdotonta. Jos edelleenkin uskotte, että ette tehnyt mitään väärin tässä tapauksessa, Toivoisin, että nyt käyttäisitte kaksi minuuttia ja kertoisitte yksityiskohtaisesti tästä, ja te enää usko tähän, niin pyytäisin, että kerrotte yksityiskohtaisesti, miten te voisitte tarkistaa nämä sovellukset, jotka pääsevät eh, Facebookin tietoihin käsiksi. How, um... Niin, selittääkseni, miten tämä eh, alusta toimi vielä tuolloin. Oli kaksi sopimusta. Toinen on sopimus, jonka, jonka kehittäjä tekee päästäkseen Facebookin alustan käyttäjäksi. Tämä sopimuksessa selvitetään, että ei pidä käyttää tietoa, jota saa ja käyttää sitä tiettyihin tarkoituksiin. Tiedon myynti on kielletty, on selkeä se, selkeästi määrätty, mitä voi tehdä, mitä ei voi tehdä. Tämä on siis sopimus kehittäjän ja alustan Facebookin välillä. Samaan aikaan kehittäjällä olisi oma yksityisyyspolitiikkansa, jossa se, se kehittäjä selittää, mitä kehittäjä tekee. Tässä tapauksessa kehittäjän yksityispolitiikassa oli sääntöjä, jotka olivat ristiriidassa sopimuksen kanssa, jonka se oli allekirjoittanut meidän kanssamme. Tällaista yksityispolitiikkaa ei olisi saanut, yksityispolitiikkaa olisi saanut olla. Meistä tämä ei ollut voimassa, koska se oli ristiriidassa aiemmin tehnyt sopimuksen kanssa, joka oli soveltaja kehittäjän meidän välillä, koska siinä todettiin, jotta eh, eh, voisi päästä käsiksi näihin tietoihin, tiettyihin ehtoihin. Joten tämä ei ollut siis, tämä oli ensimmäinen syy siihen, miksi päädyttiin tähän. Toinen osa oli sitten se, että Pitäisikö meidän seurata tätä tehokkaammin? Me olemme tästä samaa mieltä. Tämä on sellainen toimi, johon me olemme ryhtyneet, että me pyrimme tehokkaammin seuraamaan, valvomaan sitä, mitä kehittäjät tekevät eh, silloin, kun tämä tapahtuu meidän edessämme ulkopuolella. Mutta tämä on mielenkiintoinen kysymys, johon kenties täytyy löytää vastaus Euroopan tietoisen valtuutetulta, eli siis se, missä tasapaino on. Kun on meidän järjestelmän ulkopuolella – silloin joku on valehdellut meille. On olemassa rajoitetusti teknisiä toimia, joiden kautta voimme saada selvitettyä se, mitä ovat tehneet. Tätä voimme pyrkiä parantamaan, mutta lopputulos olisi kuin se, että meidän pitäisi koskaan pitää päästä tietojärjestelmämme ulkopuolelle. Ja tämä on asia, joka liittyy tällaisiin innovaatioihin ja meidän järjestelmimme. Kenties tämä on haaste ja kenties salaisuus ratkaisu saman aikaan. Kiitoksia. Seuraavaksi Viviane Redin. Thank you, Mr. Uh, Allen. Kiitos, herra Allen vastauksestanne, joka liittyy algoritmeihin. No, rohkenen epäillä, mitä sanoitte, koska minä en näe tässä avoimuutta, vaan näen käyttörajoituksia ja laatuun liittyviä asioita siitä, miten Facebookia voi käyttää. Sitten toinen kysymys. Yleisessä tietosuoja-asetuksessa otetaan tällainen lähtökohtaisen yksityisyyden suojan käsite mukaan. Miten Facebook näkee tämän? Miten se on siellä oletusasetuksissa jo mukana? Ja usein äh, tässä on sellaiset ähm, äh, täytyy siis tietty, tai pakotetaan tiettyihin toimiin omalla tilillä sieltä asetusten kautta. Miten tämä nyt on yhteensopivaa sen kanssa, että annetaan vankka ja selkeä suostumus johonkin? Esimerkiksi Norjan kuluttajaneuvosto on julkaissut lausunnon ja on kertonut olevansa pettynyt tähän tiettyyn toimintaan. Ja toinen kysymys tällaiset suostumus pop-up-ikkunat ja Facebookissa käytö. Onko siellä sellaisia keinoja tai työkaluja, jotka sitten tietysti pakottavat antamaan suostumuksen etukäteen? Kiitos näistä kysymyksistä. Kun ajatellaan yleistä tietosuoja-asetusta ja sen soveltamista, niin yksi asia, minkä me olemme tehneet, on se, että me olemme keränneet kaikki nämä yksityisasetukset, jotka olivat äh, vaikeita löytää ja ne on, ne on nyt pistetty yhteen paikkaan. Ne olivat hajallaan 20 eri paikassa Facebook-sovelluksessa ja nyt ne on sitten yhdessä paikassa ja niihin on helppo päästä. Ja juuri tämän työmme kautta äh, kun odotimme yleistä tietosuoja-asetusta, ymmärsin, että meidän piti tämä parantaa ja varmistaa, että ihmiset löytävät nämä Nämä oletusarvoiset asetukset ovat mielestämme järkeviä tällä hetkellä, niin haluan nyt puhua hyvin selvin sanoin. Kun ajatellaan sitä arvoa, mitä sosiaalisesta mediasta saa, on se, että kun esimerkiksi jakaa asioita ystävien kanssa, se, että on oletusarvoinen asetus, että voi tätä sisältöä jakaa ystävien kanssa, niin se on järkevää, kun ajatellaan sitä toimintatapaa, mitä me tarjoamme. Kun ajatellaan nyt kun ihmiset äh, kirjautuvat Facebookin palveluun. Me olemme pyrkineet nyt äh, ottamaan sieltä ne esille, jotka ovat tärkeitä palvelun saamiseksi. Ja ihmisten täytyy hyväksyä se paketti, koska se vaaditaan, jotta me voimme tarjota kuvaamamme palvelua. Ja ne asiat, missä tarvitaan erillinen suostumus ja mikä on mahdollista, ja on olemassa kolme osa-aluetta. Ja kun ajatellaan jokaista osa-aluetta, tunnistaminen ja se, että käytetään mainostamiseen näitä tietoja, ne ovat valintoja. Voi sanoa ei ja voi edelleen kuitenkin alustaa käyttää. Ja sitten kun ajatellaan tätä arkkitehtuuria, me tarjoamme tie, tiettyä funktionaalisuutta, koska se on mielestämme hyvä ihmisille ja haluamme rikastuttaa kokemusta. Eli se, miten tämä arkkitehtuuri tapahtuu, niin haluamme tarjota ihmisille asioita, mutta sitten jos on olemassa valinnanvaraa, niin sitten se tarjotaan. Kiitoksia. Seuraavaksi Mia Petra Kumpula-Natri. Yes, coming from Itre, uh, and... Kiitos. Tämä tulee Itrestä ja minua kiinnostavat innovaatiot ja tulevaisuuden teknologialliset mahdollisuudet ja eh, siellä käytetään paljon tämmöistä tiedostelua, kun on kyse massadatasta ja muusta. Ja voiko siis käyttää omia tietojani muita kuin niitä, jotka itse laitan tai ystäväni laittavat Facebookiin? Sanoitte, että ei kaupallisessa tarkoituksessa voi käyttää, mutta voidaanko näitä tietoja käyttää muutoin? Ja sitten tietojen suodattaminen on myös yksi kysymys. Tiedetään, että siellä on paljon tällaista tekoälyä, niin miten Facebookissa huomioidaan etiikka ja moraali? Ja kuka on vastuussa näistä, näiden suunnittelemisesta? Te puhuitte algoritmeista ja niiden avoimuudesta. Onko joku asia, mitä me voimme tarkastella tässä? Ja miten sitten voidaan estää tämä tapahtumasta uudelleen? Nyt on niin paljon luottamuspulaa tällä hetkellä ja me täällä teemme lainsäädäntöä, joten pitäisikö meidän enemmän keskittyä näihin asioihin vai tuleeko tämä jotenkin oletusarvoisesti jo suunnitellessa? Kiitos. Mitä tulee WhatsAppin dataan, haluan toistaa, että WhatsApp-viestien sisältö on salattu niin, että se ei näy kenellekään, joka työskentelee minun yhtiössäni, eikä se siis ei näy kenellekään muulle kuin lähettäjälle ja vastaanottajalle – WhatsApp-suunnittelun suhteen on sellainen, että siinä on hyvin vähän tietoa ja viestien sisältö ei ole kenenkään nähtävillä. Tästä halusin puhua selvää kieltä. Mitä tulee sitten tietolähteisiin, joita käytetään, ennen kaikkea tietysti ovat ne, jotka ovat aktiivisesti näitä, näissä alustoilla, siis se mitä voitaisiin käyttää on, voitaisiin käyttää sitä kyberhyökkäysten torjumiseen. Meillä on turvallisia jotka kertovat meille, että jonkinlaisen hyökkäjän allekirjoitus näyttää tältä ja tältä käyttää tiettyjä osoitteita, tiettyjä nimiä. Ja nämä syötetään järjestelmään, joita me käytämme asiapalveluidemme suojelemiseen. Meillä on tällaisia ulkoisia lähteitä kyberturvallisuuden osalta käytössä. Mitä tulee sitten moraalisiin, eettisiin kysymyksiin, ne ovat tärkeitä yhtiössä nämä datatutkijat, eh, joita me palkkamme, tulevat akateemista piireistä. Heillä on läheinen yhteys akateemisiin piireihin ja kysymykset ovat juuri sellaisia, jotka liittyvät, minkälaisissa puitteissa toimitaan. Eh, ne ovat hyvin, tuntevat nämä hyvin ja me pidämme hyvänä sitä, että käydään ulkopuolista laajaa keskustelua me emme pidä, meistä ei ole hyvä, että tekemisen meidän ratkaisuja. Edistyksessä on, on tärkeää, että ne me tehdään laajemmaksi puitteissa. Mitä tulee sitten tähän avoimuusraporttiin, jonka me julkaisemme huhtikuussa, niin me yksityiskohtaisesti selitimme miten me suhtaan, otamme pois terroristista sisältöä ja vastaavaa. Ja tämä on suureksi avuksi ihmiselle. Ja mitä tulee sitten tulevaisuuden osalta, mikä kestää tulevaisuuden haasteet, siis me, me seuraamme Eh, tässä eh, sitä, että keskustelua käden jatkuvasti, ei saa olla kiinni heti lainsäädännössä. Kiitoksia. Seuraavaksi Peter Jett. Thank you, Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Me olemme kuulleet väärinkäytösten paljastajilta ja toimittajilta, miten Facebookin tietojen käyttö voi vaikuttaa esimerkiksi presidentin vaaleihin ja Brexit-kansanäänestykseen. Ja totesitte, että miten nyt sitten pyritte toimimaan seuraavien parlamentin vaalien kanssa ja kun ajatellaan poliittista toimintaa yleensä ottaen. Mutta kun ajatellaan sitä valtaisaa vaikutusta, mikä Brexitillä on, niin pohdin, että olisiko järkevää, jos Facebook tekisi omat tarkat analyysit siinä suhteessa, että missä määrin sen tietojen käyttö vaikutti Brexitiin. So, so we have been Me olemme tehneet työtä tämän parissa Isomitan kulttuuri-, media- ja urheiluvaliokunnan työn yhteydessä on kaksi tapaa, joilla meillä käsitellyt asiaa. Toinen on liittynyt Venäjän puuttumiseen asiaan. Katsoimme ryhmää, joka olemme dokumentoineet olleen aktiivinen Yhdysvalloissa ja totesimme, että se ryhmä oli toiminut hyvin vähän Isossa Britanniassa – verrattuna meidän muihin toimintaan, joita ei mitenkään laajamittaista. Meitä on pyritty tarkastelemaan tämä, tätä uudestaan ja olemme pyrkineet etsimään muita mahdollisia samankaltaisia ryhmiä kuin tämä, jotka toimivat Pietarista, mutta emme löytäneet mitään, emme löytäneet näitä ryhmiä. Jos siellä kuullaan todisteita, olemme varmiita tarkastelemaan asioita uudestaan, mutta syvä analyysi ei ole osoittanut mitään rinnakkaista muuta samantyyppistä kuin mitä Yhdysvalloissa tapahtuu. Minä tulee tähän Cambridge Analyticaan. Haluaisin sanoa vain, missä olemme nyt ja hyväksyn, että tämä, sanon, että tämä kenties voi muuttua, mutta olemme nyt siinä tilanteessa, että tieto, jota tohtori Kogan keräsi eh, GSA, kautta hän pyrkii eh, keräämään näitä amerikkalaisille, ja tohtori Kogan sanoi, että hän toimitti tiedot amerikkalaisille eh, Cambridge Analyticassa, ei eurooppalaisille. Kenties osoittautui, että tilanne oli toinen, kun tarkastukset on tehty. Cambridge Analytica itse, sillä ei ollut sopimuksia viime tehdä työtä Brexit kansanäänestyksen yhteydessä toisella yhtiöllä, eh, AIQ-nimisellä yhtiöllä oli tällaista toimintaa, ja olemme pyrkineet saamaan tietoa tämän yhtiön toiminnasta, jolloin tulemme näissä asioissa enemmän tuomaan tietoja julkisuuteen. Tämä on tilanne nyt, mutta jos jollakulla on muuta tietoa ongelmista, joita kenties liittyy tähän kysymykseen, niin voimme tutkia nämä odotukset. Kiitos Tomas Zedowski. Kiitos oikein paljon herra Allen siitä, että tulitte tänään paikalle selventämään näitä asioita. Mutta me emme vielä ole saaneet vastausta ne kolmeen tärkeään kysymykseen. Ensinnäkin algoritmit. Voitteko todellakin vahvistaa, että algoritmejanne on muutettu niin, että nyt on mahdotonta, jotta kolmannen osapuolen sovellus jotenkin vaikuttaisi käyttäjän käyttäytymiseen? Vai voivatko, voiko tulla edelleen valeuutisia, jotka voisivat vaikuttaa vaalikäyttäytymiseen? niin kuin Cambridge Analytican tilanteessa. Sitten kysymys numero kaksi. Me haluaisimme tietää, jos tiedätte siis, kuka on vaikuttanut ja miten on vaikuttanut, vaikutettu kansanäänestyksiin, ja myös Venäjältä on tietoja ja Makedoniasta on tietoja ja myös EU-maista on tietoja. Ja kolmas kysymys on todellakin perustavanlaatuinen kysymys. Jos joku päättää lopettaa tilinsä, niin tuhotaanko tili vai säilytetäänkö sitä jossain? Kiitos. Um, so to... Niin, vastaan nyt kysymyksiin päinvastaisen järjestyksessä. No se, että jos haluaa lopettaa Facebookin käytön, voi valita aktivoinnin päättämisen tai poistamisen. Eli se, että aktivointi poistetaan, silloin tiedot säilyvät. Eli ne tehdään näkymättömiksi, mutta ne pidetään. Ja jos sitten tuo poistamisvaihtoehto valitaan, niin sitten ryhdymme poistamaan kaikkia tietoja. Me odotamme jonkin aikaa, että voimme varmistaa, että Tämä näin. Emme halua, että joku käyttää teidän tiliänne ja esimerkiksi poistaa sieltä viiden vuoden perhekuvat. Joten me tarkistamme, että kyseessä todellakin olette te ja haluatte poistaa poistaa tilinne ja sitten järjestelmän ryhtyy poistamaan ja sitten muutaman viikon kuluttua se katoaa. No sitten kaksi ensimmäistä kysymystä yhdessä. Meidän algoritmin tällä hetkellä pyrkii vähentämään näitä valeuutisia, mutta meillä on toimenpiteitä, mitä me voimme vähentää niitä, jotka toimivat taloudellisin perustein. Eli siis puhutte Makedoniasta, sellaisia ryhmiä on Makedoniassa, mutta myöskin muualla, jotka luovat valeuutisia ansaitakseen rahaa ja joskus sitten käytetään poliitikkoja, koska ovat kuuluisia, ihmiset klikkavat näitä ja he näin ansaitsevat rahaa. Me olemme nyt parantaneet sitä, että pyrimme identifioimaan tämän ja pysäyttämään tämän. Mutta sitten kun poliittinen puolueryhmä tekee tätä kampanjoinnin osana, mitä me teemme siinä kohdassa, niin me olemme aika varovaisia tässä. Ja tästä syystä meidän täytyy todellakin tehdä vaalisääntelijöiden kanssa, koska, koska jonkun valeuutinen on toisen poliittinen puhe ja se, että milloin nyt sitten voidaan arvioida, että täytyy puuttua asiaan, että poliittisessa kampanjassa ei voi esimerkiksi jotain sanoa, niin teemme sen mielemä näiden sääntelyn viranomaisten ja puolen kanssa yhteistyössä. Joten kun ajatellaan tätä taloudellista puolta valeuutisissa, niin olisimme tyytyväisiä, niistä voisi vain päästä eroon. Um, I have to say I'm not really... On todettava, että minua ei suinkaan helpota se, että sanotte, että pelkästään Yhdysvaltojen tietoon on koska Yhdysvaltojen vaaleilla on vaikutus myös Eurooppaan. Mutta nyt kysymykseen ei niin se, että käytetään tällaisia jakaa nappeja, silloin voidaan jakaa tietoja ilman mutta Mikä on oikeuden perusta yleisen tietosuojastuksen pohjalta näiden tietojen keräämiselle? Miten helppoa niitä on käyttää? Vastasit toiseen kysymykseen, mutta sitten nousi esille eräs toinen kysymys. Voitteko kertoa, ketkä ovat tuolla väärinkäyttäneet tietoa Facebookista? siis äh, Cambridge Analytican tai muiden kautta poliittisia, poliittisia puolueita, yksityishenkilöitä, jotka ovat äh, käyttäneet sitten, kun te olette selvittäneet äh, nämä tutkintanne tässä maassa, tässä yhtiössä. Ähm, <clears throat> niin, näistä sosiaaliset pluginit, Eli kun ladataan verkkosivusto, niin joissakin on tämä ja ja esimerkiksi Web 2.0 on tällainen, ja kun tällainen plugin sitten ladataan tai joku osa karttaa tai valokuvia tai jotain muuta, niin tietoa lähetetään palvelun tarjoajalle ja sitten luodaan tuollainen rekisteri ja se pätee kaikkiin ja tietosuoja-asetuksessa direktiivissä on kyllä osio, joka tekee tästä laillisin, jos tähän on saatu suostumus. Me olemme riippuvaisia siitä niin kuin muutkin. Nämä logit silloin, kun ne liittyvät Facebookin käytöön, ovat tietosuojapolitiikan mukaisia, eli kun nyt sitten päätetään tehdä näin, niin sitten annetaan suostumus, että tieto lähetetään Facebookille ja siitä tulee osa yksityisyyspolitiikkaa politiikkaa, jonka on hyväksynyt. Ja näitä säilytetään sitten lyhyen aikaa ja käytetään rajallisiin tarkoitusperiin. Noin kymmenen päivän ajan näitä käytetään. Se on se tyypillinen aika ja voimme tarjota enemmänkin tietoa, mutta tuo aika käytetään analyyseihin ja turvallisuuskysymyksiin. Ja tämä on samankaltainen kuin muiden palveluntarjoajien osalta. No sitten mitä tulee niihin ihmisiin, joita me olemme identifioineet. Osa ovat julkisia hahmoja, kuten esimerkiksi Pietarin Internet Agency-ryhmä ja sitten on tutkimuksia, joita me emme ole tehneet, joten tässä puhuisin siitä hyvin tarkasta tutkimuksesta, jota Britanniassa on tehty. Siellä olisi paljon tietoa ja he saavat paljon enemmän tietoa näistä asioista kuin mitä me saamme. Thank you very much. Molly Scott Kate. In April, Facebook suspended the account. Kiitos. Huhtikuussa pieni kanadalainen yhtiö kuulemma maksoi siitä, että vaikuttoi tähän EU-kansanäänestykseen ja ja nyt sitten on tullut tietoa siitä, että näin kampanjoijat voivat tämän aikun kautta, ovat voineet käyttää sitä siis hyväkseen tässä. Ja nyt yli neljä, tai alle neljä prosenttia oli tuo marginaali brittivaaleissa ja meidän pitäisi tietää, koska se on melko merkittävä, meidän pitäisi tietää, oliko kansanäänestys oikeudenmukainen vaiko ei. Ja tätä pitää käsitellä yhdistyneen kuningaskunnan parlamentissa. Kaikki nämä mainokset, joita AIQ lähetti vuoden 2016 ensimmäinen puolivuotiskauden aikana Britti äänesteli, niin kuka nämä maksoi ja millä tiedo, mihin tietoihin se perustui ja kenelle se oli kohdistettu? Nyt tämä on aktiivinen prosessi, joka on nyt käynnissä, jossa käydään keskustelua meidän ja muiden kesken. Meillä on Analytica. Ja nämä tietoa Yhdys, Iso-Britannian vaalilautakunnalle ja parlamentaaliselle valikunnalle, jotka ovat tulleet tietoa tästä. Joten me olemme nyt minkä organisaation tahansa, kun me kuvittaa mahdollisesti saaneet tietoa Keimisen kautta olemme käyttäneet tätä ja tämä on sellaisen varovaisuusperiaatteen mukaista, jota meidän toivotaan noudattavan. Tiedot, niistä tietty määrä on jo päättynyt julkisuuteen. Eh, AIQ oli, tietääksemme, poliittisen kampanjan mainonnan järjestäjä, tässä tapauksessa pro-leave-kampanjan, eli Brexit-yhteydessä Eh, järjestää ja, ja me käymme lävitse heidän materiaalien tällä hetkellä katsomme, ja olemme ilmoittaneet valiokunnalle, että tulemme julkaisemaan tiedot siinä vaiheessa, kun katsomme, että voimme tehdä sen. Ja pyydän toinen tietoa on tulossa hyvin pian. Voisinko vielä tässä esittää lisäkysymyksen, kun kaksi minuuttia niin ei tullut täyteen? Äh, Nick. Puheenjohtaja sanoi, että ei. Seuraavaksi Mercedes Bresso. Eh, grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minusta vaikuttaa siltä, että ongelmana on käyttäjien profilointi. Te käytätte kaikkia näitä tietoja ja me ymmärrämme joka päivä ja näemme joka päivä, että näitä tietoja käytetään. Ja profilointi, onko se vain kaupallista vai poliittista? Ehkä se nyt on sinänsä kehitystä, mutta itse asiassa, jos profilointi ei enää onnistuisi, niin mm, tulisiko tästä järjestelmästä sitä kautta maksullinen? Eli sitä ei voisikaan enää käyttää ilmaiseksi, jos tällaista profilointia ei voitaisi tehdä. Ja sitten minusta vaikuttaa myös mm, tämä digitaalinen identiteetti ja siihen liittyvä suostumus me, meidän pitää tiety, tietyistä sääntelyistä luopua sitten, kun olemme varmoja siitä, että tässä tietosuoja toteutuu. Kiitos. Kiitos. Ensimmäinen kysymys. Meidän tehtävämme on pyrkiä tarjoamaan sellaista palvelua, jonka avulla mahdollisimman monet ihmiset saadaan yhteen. Ja näkemyksemme on, että joda mahdollisimman moni ihminen saada näin yhteen, niin tämän palvelun täytyy olla ilmaista ja tästä syystä mainostamismalli on meille kaikkein paras malli, jotta voimme tarjota laajaa ja melko kallista palvelua sadoille miljoonille ihmisille maailmanlaajuisesti. Ihmiset ovat tästä eri mieltä, mutta tämän kokemuksemme ja mielenkiintoista keskustelua käydään, kun ajatellaan näitä mainostamismalleja. Tämä ei kosketa ainoastaan Facebookia, vaan on hyvin paljon erilaista sisältöä, joka on ilmaista, on erilaista tilauspohjaista tietoa ja nyt tässä käydään keskustelua näiden kahden eri mallin välillä. Eli tämä on tilanne nyt mainostamisen osalta. Vaikuttaa siltä, että jotta voimme yhdistää mahdollisimman monet ihmiset, niin tämä täytyy olla ilmaista. No sitten tämä toinen kysymys, tämä tuli ilmi myöskin edellisessä kuulemisessa ja on mielenkiintoista nyt käydä siitä keskustelua. Me tarkastamme käyttäjät siinä mielessä, siinä mielessä niin kuin uskomme, että meidän tarvitsee niin tehdä. Jos me uskomme, että joku tekee jotakin väärää tai on epäilys, että näin tehdään, niin silloin me pyydämme, että henkilöllisyys todennetaan. Pyydämme, että sitten henkilötiedot lähetetään muilta käyttäjiltä. Emme ota näitä kopioita, mutta tarjoamme erilaisia, eri muita malleja ja suosittelemme, tätä kaikille. Jos nyt on esimerkiksi sellainen laite, mitä ei yleensä käytä, niin me lähetämme tekstiviestin, missä on koodi. Nämä ovat tärkeitä asioita mutta tämä on mielenkiintoinen kysymys, tämä henkilöllisyys ja sen vahvuus. Kiitoksia. Seuraavaksi Neoklis Sylikiotis. Eh, kirja Alan, η ανάθεση Herra Allen. Tulee antaneet tietoa eteenpäin Cambridge Analyticalle. Täällä on kysytty siitä, oliko tuo laillista vai ei. Oletteko todellakin pystyneet toimiin, jotta nämä henkilökohtaiset tiedot, että niitä ei voitaisi väärinkäyttää. 2,7 miljoonaa eurooppalaista joutunut toteamaan, että heidän tietonsa vain annettiin eteenpäin. Käyttäjille pitäisi tehdä yksinkertaisemmaksi todeta, että heidän tietojaan käytetään vain sillä tavoin kuin he haluavat. Missä mä te uskotte, että tämä, tätä tietosuojaisetusta noudatetaan? Meillä ei ole mitään konkreettisia tietoja teiltä. Ei tietoa siitä, minkälaisiin sopeutuksiin te olette ryhtynyt tämän asetuksen voimaantulon jälkeen. Me haluaisimme konkreettista tietoa. Um, so, so on the kun ajatellaan tietojen käyttöä kolmansien osapuolten taholta, täällä on kaksi erityistä toimenpidettä, johon me ryhdymme ja mitkä mielestämme auttavat. Ensimmäinen on se, että me notifioimme kaikkien sovellusten kaikkien niiden sovellusten osalta, johon käyttäjät ovat antaneet suostumuksen. Aikaisemmin oli näyttö, jossa tämän pystyi tekemään, mutta se ei ollut sel- selkeä ihmisille, joten nyt tässä nyt sitten kerrotaan, että tässä ovat ne 250 sovellusta, joihin on annettu lupa ja nyt sitten voi tehdä valinnan. Sitten toinen asia, jonka me olemme tehneet, me olemme muuttaneet tapaa, millä järjestelmä toimii. Jos ei ole käyttänyt sovellusta 90 päivään, siis kolmeen kuukauteen, silloin sovellus menettää oikeuden käyttää päästä tietoihin, joten tämä on tärkeä askel ihmisille, jotka kenties ovat unohtaneet, että he ovat antaneet sovellukselle pääsyn tietoihin. Nämä ovat siis kaksi asiaa, jotka liittyvät näihin sovelluksiin. Aikaisemmin tätä näkyvyyttä ei ollut. Kun ajatellaan tuota, Irlannin tietosuojavaltuutettu liittyvä kysymystä, joten ihmiset eivät nähneet näitä, mutta tämä on nyt sitten päivitetty. No, sitten kun ajatellaan näitä tietosuoja-asetuskysymyksiä, no siis näkyvin asia, minkä me välittömästi teemme, on se, että me olemme yksityistoimenpiteet päivittäneet, eli kun ajatellaan tätä tietosuojapuolta, tässä sitä ei ollut aikaisemmin. Olemme pyytäneet erityistä suosumusta näille kolmelle asialle, eli Facebook-tietojen käytölle ja se, että käytetään biometrisiä tietoja ja, ja sitten ajatellaan näitä henkilökohtaisia kysymyksiä. Nämä ovat siis nämä kolme asiaa, jotka liittyvät näihin tietosuoja-asetusvaatimuksiin. Kiitoksia. Seuraavaksi Paul Ryby. Haluaisin kiittää siitä, että meillä on mahdollisuus täällä esittää hiukan enemmän pitemmälle meneviä kysymyksiä, kuten esimerkiksi miten reaalinen maailma voidaan esitellä tämän reaalisen takana ja Facebook mahdollistaa ystävyyksien luomista, myös sitä, että että ihmiset voivat kohdata, jotka ovat samaa mieltä, mikä voi sinänsä olla ihan myönteistä. Minua kiinnostaisi, miten näette se, että val... voitaisiin saada kolmansien tahojen harjoittamaan valvontaa, joka voisi lisätä luottamusta järjestelmien. Onko olemassa jotakin tällaisia arvot, arvioita startup-yrityksiltä tai sovelluksilta, jotka ovat voimakkaammin käsitelleet Facebookia – Onko tutkittu näitä algoritmeja, joita on käytössä? Onko niitä arvioitu? Ja miten te näette uuden eh, teollisen tekijän suoja uudistuksen, jota Euroopan unioni suunnittelee? So, so just on the, um... No, ensinnäkin startupeista ja mainoksista. Mitä enemmän ihmisillä on tietoa, sen parempi. Ja tähän liittyy ihan peruskysymyksiä, jotka siis liittyvät tietosuojan ja innovoinnin väliseen suhteeseen. Miten vastuu jaetaan? Alustoilla on vastuu, ei, ja me kannamme sen kyllä, mutta myös yksilöt voivat tehdä tiettyjä valintoja, e, e, ehkä eivät jaa tietoja toisten sovellusten kanssa. Se on yksilön vastuuta ja toki sovelluksillakin on vastuunsa. Cambridge Analytica on brittiyhtiö, jota koskee EU-lainsäädäntö. Ja tämä on ihan tervetullut asia ja tämä auttaa meitä. Meidän täytyy toimia oikein ja myös yksilöt, jotka päättävät jakaa tietoa, heidänkin täytyy toimia oikein. Tämä on kyllä tärkeä asia keskusteltavaksi. Ja sitten näiden algoritmien, algoritmien seuraaminen täytyy olla avoin ja meillä on tietyt blogit, jotka kertovat, mutta monet ihmiset eivät vielä ymmärrä, mistä on kyse ja siksi meidän täytyy todellakin vielä selittää, että ihmiset ymmärtäisivät paremmin, miten algoritmit toimivat. Ja meillä on vastuu ja se koskee myös niitä, joilla on hallussaan jotakin teke- teollisia tekijänoikeuksia. Meillä on vastuu siis näidenkin alustojen suhteen ja verkkoyritysten kanssa täytyy olla todella varovainen. Ei pidä vaikeuttaa sitä, miten ihmiset voivat olla toisiinsa yhteydessä verkon kautta. Eli täytyy varmistaa tietosuoja, mutta ei saa kuitenkaan innovointia estää. Maria Grabini. Kiitos. Minun on todettava, että mm, tämä vastaus oli minusta pettymys. Sanoitte, että ihmiset, joilla on tietoja, kantavat myös vastuun. Eihän nämä voi sanoa vaatteiden kannalta, että kantaa vastuun niistä vaatteista, joita kantaa, sisältävätkö nyt jotakin kemikaalia tai vastaavaa. Mutta jotakin konkreettista. Teidän työntekijänne ovat, ovat myöskin vastuussa siitä, miten he käyttävät meidän tietojamme, koska niiden pitäisi suojella meitä. En tiedä, onko sopimuksissa todella tällaisia osioita. Minä olen käyttänyt Facebookia jo pitkään, mutta olen tullut minkälaisia parannuksia. Minä suljen jonkun pois profiilin tutustumisesta ja kuitenkin hän pystyy palaamaan. Äh, minun äh, maani kansalaiset, äh, heidän kuviaan kloonataan ja niitä käytetään vaikka pornografian tuottamiseen kukaan ei estä tätä. Ja te sanoitte, että haluatte väittää valeuutista ja rajoittaa sitä, mutta missä väliin ylipäätään pystytte tähän? Okay, um... Niin, haluan nyt puhua hyvin selvin sanoin. Me kyllä tunnustamme, että meillä on velvollisuuksia No internetpuolella historiallisesti on ajateltu, että pyritään ikään kuin välttämään nämä velvoitteet. No mielestäni se ei päde tähän päivään, että me kyllä ymmärrämme, että meillä on vastuualueita. Mutta mitä tulee tähän tietokysymykseen, niin kyllä tämä on kysymys innovaatio asioista. Jos ajatellaan näitä kaikkia vastuita, niin loogista, loogisinta meille olisi lukita asiat, että tieto ei lähtisi mihinkään samanaikaisesti kuitenkin meillä on melkoista painetta, että tästä pitää tulla yhteen toimivampaa ja että eh, kun ajatellaan eh, erilaisia markkinoita, täytyy tähänkin päästä ja meidän pitäisi todellakin kantaa vastuumme tässä, mutta sanotte meille, että jos tieto koskaan lähtee järjestelmästä ja joku käyttää sitä väärin, ja että se sitten ikään kuin palaa meille, että me voi luottaa kehenkään muuhun, niin sillä on kyllä sitten merkittäviä vaikutuksia. Joten tässä on ihan oikea asia. No, no, se, mitä historiasta tapahtui, ei ollut oikein, mutta siitä nyt ei kuitenkaan pitäisi tässä käydä keskustelua. No sitten, niin ikävää, jos teillä on ollut tällaisia kokemuksia, mutta kun ajatellaan tietoja, että olisimme estäneet noin 500 tuollaista vale tiliä. Ja todella ymmärrätte nyt, minkä mittaluokan haasteesta tässä on kyse. Ja tässä nyt, kun puhutaan teknologiasta ja tekoälystä, niin voimme sitten tässä tulla paremmiksi, mutta meidän etujemme mukaista ei ole se, että nyt te, teillä on tällaisia kokemuksia, koska sitten todennäköisemmin ette käytä palveluamme. Eli tässä nyt ihmiset pyrkivät jotenkin kiertämään järjestelmää ja meidän täytyy pysyä näiden ihmisten tai tämän edellä, koska muuten tässä te ja monet muut ihmiset olette tyytymättömiä. Edustajat Sullo. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin puhua Facebookin ja muiden tällaisten alustojen liiketoimintamalleista. Cambridge Analytica toi esiin jo tämän järjestelmän epäonnistumisen ja saman aikaan pitäisi puhua avoimuudesta. Haluaisin muistuttaa, että kun puhutaan avo- ilmaisista palveluista, niin silloin nimenomaan tiedot toimivat kauppatavarana ja sehän on bisnestä. Ja siksi kysynkin, että Miten tähän liiketoimintamalliin ja tietojen myymiseen suhtaudutaan, kun ja tuottaako se taloudellisesti jotain? Tiedetään, että käyttäjä käyttää verkkoa ja haluaa luottaa tähän palveluun. Ja nyt siis kysynkin, että niin, oletteko siksi myös huomioineet nämä tietyt tulot ja niiden mahdollisen tippumisen. Kiitos. Niin, haluaisin nyt aloittaa tuosta luottamuskysymyksestä. Se on ratkaisevan tärkeää ja me tunnustamme, että viimeisten kuukausien aikana on ollut vaikea, kun ajatellaan ihmisten kykyä luottaa meihin. Tämä on ongelmallista. Ja osa vastaustamme on ollut se, että on että olemme tehneet investointeja, joita olisi pitänyt te- ehkä tehdä aikaisemmin. Esimerkiksi kun ajatellaan niiden ihmisten lukumäärää, jotka tekevät työtä tuolla turvallisuuspuolella, niin nostamme 10 000 20 000 vuodessa. Ja tämä totta kai vaikuttaa sitten myöskin äh, siihen, kuinka paljon tuotamme. Ja meidän täytyy kuitenkin investoida siihen, että saamme ihmisten luottamuksen takaisin ja että he tuntevat olonsa turvalliseksi. No sitten kun ajatellaan liiketoimintamallia kokonaisuudessaan, niin uskomme kyllä, että mainontaan pohjautuva malli on sellainen, mikä toimii melko hyvin koko verkossa. Eli kyse ei ole siitä, että myydään tietoa, vaan että myydään mainostilaa ja se on tiedon muodossa. Ja se, että tuo tieto tai mainostila on tiedon muodossa on mielestämme hyvä asia. Että nähdään mainoksia, jotka ovat relevantteja sinulle. Jos esimerkiksi pidät pyöräilystä ja elät Milanossa, niin näytämme mainoksia esimerkiksi milanolaisista pyöräilykaupoista. Emme näytä asioita, jotka ovat täysin irrelevantteja sinulle, joten tässä nyt saadaan paremmanlaatuista mainontaa ja voimme auttaa ihmisiä jos nämä sovellukset saavat näitä tietoja. Eli se on kuitenkin eri asia kuin, että tietoa myydään, että me emme anna sitä kolmannelle osapuolelle, vaan myymme sitten tätä mainostilaa. Ja sitten on monia muita yrityksiä, jotka tekevät samalla tavalla. Ja, ja kyllä tässä nyt äh, ihmiset äh, saavat tämän palvelun ja ovat ihan tyytyväisiä siihen. Kiitoksia sitten Jean-Luc Schaffhauser. Kiitos puheenjohtaja. Minä en käytä mitään sosiaalista verkostoa, en käytä Facebookia, mutta käytän kuitenkin, tai minulla on WhatsApp ja käytän Googlea. Ja LinkedIn lähetti minulle kutsun, het jonkin aikaa sitten ja siinä oli sellaisia henkilöitä, joiden kanssa jo työskentelen ja kyse oli hyvin luottamuksellisista tiedosta. Kuka nämä tiedot on siis myynyt? Toinen kysymykseni koskee taloutta. Tiedot kuuluvat niille, jotka ne antavat tai hankkivat. Nyt pitää päästä eroon tällaisesta ilmaisten tietojen mallista. Eiväthän nämä tiedot edes ole ilmaisia, koska teiltä kysytään, että sopiiko teille, että luovutette nämä tiedot, jotta voitte käyttää palvelua. Muuten palvelu ei ole käytössä. Eikö olisikin siis johdonmukaista, että kun kerran teidän toimintamallinne perustuu siihen, että käyttäjät antavat luvan käyttää tietoja ja vähintään 33 prosenttia ehkä jopa 50 prosenttia, jopa 100 prosenttia tämän tekee tämän ja sitten luottamuksellisuussäännöt tulevat tältä ryhmältä ja tämä liittyy koko tämän yhteisön toimintaan ja tällaisilla tahoilla on todella suuri valta yhteiskunnassamme. Um, so on the, uh, first question. Ensimmäinen kysymys siis on käynyt yleiseksi nyt kommentoi tätä erityisemmin sen osalta, miten toinen palvelu toimii, mutta minä olen ollut Facebookissa mukana jonkin aikaa, ja kun me siirryimme siitä, että vaikka verkkoperusteisuudesta siihen, että olimme yhä enemmän tällaisessa Build up someone's... mobiiliperustaiseksi verkostoksi, että tämä on hyvin tärkeää muuten, jos tämä joutuu tekemään itse, mutta kun me siirrymme tällaisen mobiiliverkoston pohjaiseksi, on niin tavallista, että kaikki sovellukset nyt pyytävät luvan käyttää äh, sinun yhteyslistojasi ja käyttää näitä niin, että tämä sovellus muuttuu sinun kaltaisi tärkeämmäksi, missä kysyvät tästä. Mutta haluaisin todeta, että tämä on tarkoitus, että kun luodaan uusi sosiaalinen verkosto, niin se on hyvin helppoa silloin, kun ihmiltä vain kysytään että voidaan tehdä nämä yhteydet, mutta siinä voi olla tietysti tämä ikävä tekijä siinä, että ihmiset sinne yllättyvät, kun he saavat nämä tiedot ja palvelujen tarjoajana meidän tavoitteemme on pysyä tässä viivan oikealla puolella, mutta täytyy katsoa, että ihmiset haluavat olla yhteydessä ihmisen kanssa, jotka he tuntevat niiden, palvelu, niiden sovellusta kautta, joita he käyttävät. Ja ihmiset ovat tulossa myös vaativammiksi. Ja tämä on yksi niistä vaiheista, jotka täytyy tässä lävitse. Mielestäni ovat tietovaisempia tietojensa arvosta, tietoisempia siitä, että on olemassa lukuisia sovelluksia, joita voidaan käyttää. He vaativat myöskin enemmän tie- tietoa, ovat enemmän vaatimaisia sen muuten, miten tietoa käytetään, tiedä mihin tämä tulee johtamaan, mutta ihmiset ovat hyvin tietoisia siitä, että heidän tiedollaan on arvoa. Ja he katsovat, mistä he saavat suurimman palkkion näistä omista tiedoistaan. One more. Kiitos. Meillä on yksi ainoa kysymys jäljellä vastattavaksi. Diane James. Niin, oikein hyvää iltaa kaikille ja kiitoksia, että saan sitä kysymyksen. Profilointi on hyväksytty markkinointiväline, sitä on käytetty eri sektoreilla, mutta kun nyt tässä puhutaan tuosta Britannian kansanäänestyksestä, niin siihen tässä pyritään vaikuttamaan. Mutta nyt tässä muutama kysymys, eh, ehkä että voi vastata tänään. Voisitteko listata ne, eh, ne järjestöt, jotka haluavat jäädä EU-hun ja jotka käyttävät tätä, ja mitä määriä nämä järjestöt ovat käyttäneet tuon kampanjan aikana. Onko teillä todisteita siitä, että Euroopan unioni käytti Facebookia kansanestyksen aikana, jotta tulos voitaisiin kumota? Ja sitten lopuksi on järjestö, joka George Soles rahoittaa tällä hetkellä. 15 miljoonaa ja tällä pyritään myöskin kumoamaan kansanäänestyksen tulos. Onko teillä todisteita, että hänen järjestönsä myöskin käyttäisi Facebookia? Kiitos. Thank you very much. So you, uh... Niin, aivan oikein sanoitte, että minun pitäisi tehdä tutkimusta näiden kysymysten yksityiskohtien vastaamisen, mutta otsikkona voitan sanoa, että brexit kansanestyksen aikana kumpikin osapuoli käytti meidän alustaamme. Se ei ollut yksipuolista. Kumpikin osapuoli aktiivinen alustalla ja tällainen orgaaninen toiminta, siis tavalliset ihmiset puhuivat keskenään päivin kysymyksistä. Se on tavallista silloin, kun on myös tällaisista asioista, jotka ovat paljon merkittävämpiä. Oli myöskin tällaista maksettua toimintaa, mutta todella mielenkiintoista oli se, että ihmiset meidän alustallamme käyvät, käyvät väittelyä siitä, näiden kahden osapuolen välillä. Tämä on hyvin tervettä. Tämä on yksi syy siihen, miksi meidän palvelumme ovat hyödyllisiä demokraattisille prosesseille. Se on paikka, jossa ihmiset voivat keskustella päivän poliittisista kysymyksistä. Miten te sitten äänestävät lopuksi on heidän asiaan meidän, mutta me haluamme olla alusta, joka on avoin heille. Very much for... Oikein paljon kiitoksia, että vastasitte kaikkiin näihin kysymyksiin. Pyydän, että vielä jäätte siihen, jos mahdollista. Nyt sitten siirrymme viimeiseen osioon kuulemistamme. Me kuulemme niitä komission jäseniä, joiden salkku suoraan käsittää näitä eri kysymyksiä. Ja nyt on tärkeää, että komission jäsenet kertovat meille, mihin toimenpiteisiin jakavat ryhtyä, että EUn perusoikeudet ja unin tietosuoja lainsäädäntöä kunnioitetaan täysimääräisesti näiden yritysten järjestöjen kautta. Anna nyt eri komission jäsenille puheenvuoron. Jokainen saa viisi minuuttia. Ja, ja valitettavasti herra Timmermans ei päässyt tänään paikalle. Tämä on valitettavaa, sillä tässä tämä skandaali on vaikuttanut perusoikeuksiin ja olisi ollut hyvä kuulla hänen näkemyksensä tästä, mutta toivotaan, että jossakin toisessa tilanteessa hän voi sitten näihin kysymyksiin vastata. Ensimmäinen puhuja on varapuheenjohtaja Ansip. Herra Ansip, saatte nyt puheenvuoron viideksi minuutiksi. Kiitos. Thank you, Mr. Chair, honorable member. Kiitos puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Tieto on yhteiskuntamme ja taloutemme ytimessä. Sen pitää olla turvallista, sillä todellinen tietotalous voi toimia vain ja kukoistaa vain, jos siihen voidaan luottaa. Ihmisten täytyy tuntea, tai jos he tuntevat, että heidän yksityisyyttään on loukattu niin, ja profilointia on tehty väärin tarkoituksen, niin se ei ole hyvä silloin talouden on vaikea edetä. Facebookin ja Cambridge Analytican tapaus muistuttaa, että meillä täytyy olla vahva tietosuojakehys. Se on välttämätön. Ja ei ole sattumaa, että monet toimijat, yhä useammat toimijat viittaavat EUn lainsäädäntöön standardin asettajana. Tämän täytyy olla, ja toimijoiden täytyy olla paljon enemmän tilivelvollisia, miten tietojamme käytetään. Niitä täytyy myös toimia vastuullisemmin. Tämä on tullut selväksi myös kansallisten tietosuojaviranomaisten taholta. Hyvin tärkeä osa EUn tietosuojalainsäädäntöä liittyy myös siihen, että avoimuutta puuttuu muun muassa evästeiden ja sitten muiden tällaisten jäljityssovellusten osalta. Erilaiset verkostot keräävät käyttäjätietoja tavalla, jota ei voitu muutama vuosi sitten kuvitellakaan – käytetään verkkoa ostoksiin ja tällaisissa tapauksissa digitaalisia jälkiä kerätään systemaattisesti. Aina ei edes tiedoteta käyttäjille tästä etukäteen tai pyydetä heiltä lupaa tähän. Jotta voidaan rakentaa luottamusta ja ylläpitää se, niin tietosuojasäädöksiä on kunnioitettava. Ja tällaiset jäljityskäytännöt eh, eivät ole hyvät, tai se, että käyttäjillä ei ole valtaa omien tietoihinsa. Nyt yleinen tietosuoja-asetus menee juuri tähän suuntaan, koska se perustuu näihin periaatteisiin se antaa käyttäjille enemmän valtaa päättää, kuka tietoihin kännyköillä tai kannettavilla tietokoneilla pääsee käsiksi, erityisesti jos on kyse arkaluonteisista tiedoista. Se helpottaa myöskin pääsyä olemassa olevista yksityisyysasetuksista, joita jotka kuluttaja voi itse valita. Lisäksi tähän liittyy tiettyjä luottamuksellisuussääntöjä verkkopalveluiden, perinteisten puhelinyhtiöiden ja vaikkapa tällaisten videopuheluyhtiöiden välillä. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa muutaman sanan sen verkkoalustojen roolista ja siihen liittyvästä lähestymistavasta, jota ehdotamme puhutaan esimerkiksi siitä, miten voi, kouluttajat voivat tehdä hankintoja rajat ylittävästi. Ja samanaikaisesti ja miten EUn yritykset voivat toimia rajat ylittävästi markkinoilla, mutta samaan aikaan kaikkea tätä potentiaalia ei vielä voida hyödystää, hyödyntää. Jotkut yrityskäyttäjät ovat kärsineet näistä menettelyistä ja komissio onkin halunnut edistää yrityskäyttäjien osalta oikeudenmukaisuutta. On haluttu luoda sellainen terve verkkoekosysteemi, josta kaikki voivat hyötyä niin, että on pienempiä alustoja. Jotkut nyt halutaan sellainen laajempi säädöskehys, joka lisää luottamusta verkkoalustoihin. Tarvitaan oikeanlainen säädöskehys ja meidän täytyy jatkossakin tarkkailla tätä huolellisesti, jotta voimme saada kukoistamaan digitaalisen talouden, joka hyödyttää meitä kaikkia. Kiitos. Kiitoksia, hyvä varapuheenjohtaja. Seuraava puhuja on komission jäsen Jourova, joka on vastuussa tietosuojasta ja kuluttajakysymyksistä. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia arvoisat jäsenet. Minä todella arvostan sitä, että olette järjestäneet koko joukon kuulemisia Facebook Cambridge Analytica-tapauksen tiimoilta. Se osoittaa, että, että tietosuoja menee pidemmälle kuin yksityis, yksityisyys. Sillä voi olla jopa vaikutusta eh, demokratioihimme ja vaaleihimme. Kun skandaali tuli julki, olin Washingtonissa ja välittömästi tapaisin kauppakomissarin ja eh, Yhdysvaltain sääntöjen vastuullisen. Ja siellä ilmoitettiin välittömästi, että tutkimukset on käynnistetty Facebookin osalta. Ja sitten yhdessä kollegoidemme kanssa olemme keskittyneet periaatteessa kahteen asiaan. Yksi, me olemme painostaneet Facebookia, jotta se tekee täyttä yhteistyötä tutkimusten kohdalla sekä EU:ssa että Yhdysvalloissa, e, jotta se on toiminut avoimesti, kun ajatellaan näitä käyttäjiä, joihin tämä on vaikuttanut ja pyrkii parantamaan tilannetta. Me olemme tarjonneet täyden tuemme tutkimuksille tietosuojaviranomaisten osalta ja, ja myöskin ICOlle ja komission tietosuoja yksikölle. Minä olen ollut Facebookin jatkuvassa yhteydessä, olen myöskin Euroopan tietosuoja lautakunnan ja ICOn puheenjohtajien ollut yhteydessä. Me jatkamme ponnisteluja, jotta me voimme varmistaa, että me tutkimme tämän perusteellisesti, mutta tilanne, josta puhumme, tapahtui vuonna 2014 ja moni asia on muuttunut tämän jälkeen, myöskin Facebookissa itsessään. Ja noin kuukauden meillä on tietosuoja-asetus nyt ollut voimassa koko EUn laajuisesti jonkin aikaa, joten miten Tämä niin sanottu yleinen tietosuoja-asetus auttaa tällaisissa tilanteissa kuin se, mistä me puhumme tänään. Yleinen tietosuoja-asetus päivittää tietosuojasäännöt EUn tasolle, jotta Eurooppa on varautunut digitaaliseen aikakauteen. Se, sillä voidaan valvoa tietosuoja ihmisten kautta. Esimerkiksi suostumus tietosuoja-asetuksen kautta täytyy antaa selkein toimin, eikä sitä voida piilottaa eri ehtojen ja lainsäädäntökiemuroiden taakse, jota kukaan ei koskaan lue. Kun ajatellaan olemassa olevaa tietoa, näen, että tämä on muun muassa tapa, miten Facebook joutui ongelmiin, miten kolmannet osapuolet, kuten doktori Koransin sovellus, voi saada pääsyn Facebookin tietoihin. Tärkeää on se, että nyt tässä vahvistetaan kansallisten tietosuojaviranomaisten roolia ja ne voivat myöskin periä sitä sakkoja, mutta me myöskin teemme yhteistyötä kuluttajaviranomaisten kanssa, jotta Facebookin sääntöihin puututaan. Nyt tässä on tarvitaan tai sosiaalisten median toimijoiden täytyy tarjota lisää avoimuutta. Alustojen täytyy selventää, milloin ne tekevät yhteistyötä kolmansien osapuolien kanssa ja mikä näiden tointen vaikutus saattaisi olla kuluttajien. Ja ennen kuin alustalle liitytään, tässä ei pitäisi kuluttajilta vaatia vastuuta liittyen kolmansien osapuolten toiminta. Meidän täytyy myöskin oppia tämänpäiväisestä kesku- keskustelusta, mitä tulee sosiaalisen median rooliin vaalikampanjoissa. Tämä asia on paljon laajempi kuin että se koskettaisi ainoastaan tietosuojaa. No se, mitä nyt tapahtuu ja mitä nyt sitten tehdään, me odotamme, että nyt alkuperäiset löydökset esitetään. Libe-valiokunta sai tietoa ICOn työstä puheenjohtajan kautta silloin, kun 4. kesäkuuta ensimmäinen kuulemistilaisuus pidettiin. Olen yhteydessä myöskin Euroopan tietosuoja-lautakunnan puheenjohtajan Pilinekin, joka viimeisessä kuulemisessa käytti puheenvuoron. Täällä kaikki EUn tietosuojaviranomaiset ovat päättäneet käynnistää tiet, tietosuoja sosiaalisen median keskittyvän työryhmän. Tämä ei kosketa ainoastaan Facebookia. Minä tuen koordinoitua vastausta, joka äh, siinä mielessä, että EUn tietosuojaviranomaiset tekevät yhteistyötä tämän tietosuojalautakunnan kautta. Tämä oli tietosuoja-asetuksen ajatuksen taustalla ja on hienoa, että se jo toimii. Meidän täytyy myöskin keskittyä äh, internetin tuomiin haasteihin, jotka liittyvät vaaleihin. Esimerkiksi poliittinen mainonta, avoimuus, tiedon saanti verkossa, nämä ovat asioita, joita ei pitäisi mitenkään eristyksissä tarkastella. Voinko jatkaa vielä vai haluatteko jo keskeyttää minut? Yksi minuutti. Kiitos. Kaikki toimival- kaikkien toimivaltaisten viranomaisten pitäisi yhdistää voimavaransa, jotta ne voisivat edistää lainsäädäntöä liittyen vaaleihin Euroopassa. Tämän pitäisi johtaa siihen, että olemassa olevia määräyksiä toimenpantaisiin paremmin ja että voitaisiin identifioida eri puutteet ja vaikuttaa niihin. Jos ainoastaan yhden maan vaalit ovat riskin alla, että niitä manipuloidaan, niin tämä on, vaikuttaa kuitenkin koko unioniin. Meidän täytyy parantaa yhteistyötämme näissä aihepiireissä Euroopan unionin tasolla. No minä päätän nyt tähän ja mielelläni sitten vastaan kysymyksiin. Kiitos. Voit uh, Voitte sitten vastata, mutta nyt sitten viimeinen puhe, puhuja on komission jäsen King. Olkaa hyvä. I'll give my portfolio. Niin, minä keskityn kolmeen alueeseen. Online-tietoon, haasteisiin, jotka liittyvät vaalien turvallisuuteen, niistä on jo puhuttu, ja sitten sisällöistä muutama sana. Me kaikki olemme olleet yhtä mieltä siitä, että tieto, jota levitetään online, voi olla suuri riski yhteiskuntiemme vakaudelle ja turvallisuudelle. Siksi komissio viime huhtikuussa ehdotti toimenpidepakettia tiedonannossa, joka koski väärän tiedon levittämistä online. And accountability. Uh, we need to strengthen Tämä liittyy jäljittämiseen ja vastaavuuteen. Eh, me saadaan aika enemmän kriittistä ajattelua, joten ehdotuksemme sisältää eh, sen, että on tietojen eh, tarkistajia ja myös sitä, että pyrimme edistämään laadukasta journalismia. Tähän me vaatii aikaa, mutta tarvitaan välittömiä toimia nyt. Haasteisiin puuttuminen, joka liittyy väärän tiedon levittämiseen, merkitsee sitä, että pitää olla toimia myöskin eri alustoilla. Lordi Allen on todennut, että Facebook on ollut yksi niistä, jotka ovat tuoneet tällaisia käytännön sääntöjä vääristä tiedosta ja tämä mahdollisimman pikaisesti tulisi saada aikaan konkreettisia tuloksia lukuisilla alueilla mukaan luettuna se, että rajoitetaan ja poliittisen mainonnan äh, tavoitteellisuutta, että vähennetään niiden tuloja, jotka ovat väärän tiedon levittämisen takana, avoilu, mutta sen suhteen mikä äh, sisältö on sponsoroitua ja että katsotaan kuka maksaa tällaista tietystä tiedosta, koska käyttäjillä täytyy olla tietoa, kuka on luonut sen sisällön, joka he näkevät, kuka siitä voi hyötyä ja miksi sitä esitetään. Tämä on hyvin tärkeää, että ollaan avoimia. Me olemme myöskin nähneet lisää ponnisteluja siinä, että pyritään poistamaan väärentyjä tilejä ja että myös tällaiset botit eivät voi esiintyä ihmisinä ja että pitää mahdollistaa se, että käyttäjät voivat nopeammin äh, katsoa sellaisia tiedonlähteitä, jotka esittää vaihtoehtoisen näkökulman asioihin. Haluamme, että alustat toimivat meidän tässä toiminnassa me olemme huhtikuussa esittäneet sen, että nyt heinäkuussa haluaisimme kuulla, mitä ovat toimenpiteet ja katsoa, mitä tulokset ovat sitten jo lokakuussa. Viime viikon Eurooppa-neuvosto jälleen kerran korosti sitä, miten tärkeää on, että tähän haasteeseen puututaan. Toinen asia on vaalien turvallisuus. Siitä komission jouro, jäsen Jourova jo alkoi puhua. Kuten Lordi Allen totesi, äh, tässä voidaan puhua kolmesta eri kategoriasta, mitä näihin hyökkäykset järjestelmää kohtaan, ne joilla pyritään manipuloimaan käyttäytymistä. Ensimmäinen kategoria merkitsee sitä, että meidän pitää vahvistaa kyberturvallisuutta ja odotamme yhteistä työtä, joka on aktiivista tämän alan kanssa kyberturvallisuuden vahvistamiseksi ja harjoitamme yhteyttä jäsenvaltioiden kanssa yhteissuuntaviivan aikaansaamiseksi, mitä tulee eh, NIS-yhteistyön toimintaan, joka eh, joka toiminta riittyy siihen, mitä tällaisia hyökkäyksiä torvutaan. Toinen eh, asia on sitten, jotkut hyökkäykset ovat hyvin Eh, sellaisia, että ne vaan pyritään monella käytännössä otella eh, vuotoja, joilla pyritään muuttamaan esimerkiksi eh, yleistä mielipiteitä tai väärät tiedot tai sieltä lähdetään tiettyjä tietoja tiettyjen perustein, tietojen perusteella tietyille käyttäjille ja tämä on juuri sitä, mistä olemme puhuneet, mistä on jo alettu puhua aiemmin. Komission taholta me haluamme tuottaa jäsenvaltioita olemaan mahdollisimman vankkoja toimissaan. Me olemme luon, meillä on kokouksia, niitä on suunnit, tulossa lisätä vuoden aikana korkean tasokokous tulossa lokakuussa, joka ennen kaikkea käsittelee eri vai- kysymyksiä, jotka liittyvät vaalien turvallisuuteen. Ja marraskuussa on tullut sitten laajemman maiden asiantuntijoiden kokoamista yhteen. Me tarvitsemme tähän myöskin alustojen tukea, jos olemme saaneet aikaan edistystä asiassa. Tulemalla hyvin tärkeää saada aikaan se, että ihmiset paremmin ymmärtävät, mikä on potentiaalinen vaikutus, joka on pyrityksellä pyrkiä puuttua vaaleihin. Tämä on vaikeaa, mutta meidän pitää tulla puuttua tähän ongelmaan. Ja olisi avuksi, jos alustat, kuten Facebook, voisivat antaa riippumattomille tutkijoille ja viranomaisille pääsyn laajempaan määrään tietoa tietoon, joka liittyy poliittisiin mainoksiin, jotka on kohdistettu tiettyille organisaatioille ja mitä näillä tiedoilla on tapahtunut. Sitten se, että käytetään henkilökohtaista tietoa, olisi tärkeää, jos saataisiin keskustelua eteenpäin siinä, että saataisiin selkeämmät säännöt siitä, miten voidaan myydä tällaisia tietoja vaalien yhteydessä tai käyttää niitä ainakin minimoida tätä niin, että saataisiin aikaan enemmän avoimuutta tällaisten toimien osalta. Tässä on siis joukko haasteita. Sanomme, että haluamme viedä asiaa eteenpäin vapaaehtoisesti, mahdollisimman pikaisesti, mutta olemme varanneet oikeuden tutkia eri vaihtoehtoja. Jos ei saadakaan riittävässä määrin edistystä, sitten sisältö, terroristinen sisältö, Eurooppa-neuvosto on tervehtynyt komission aikomusta tehdä lainsäädäntöesityksiä, joka parantaa sitä, miten voidaan löytää laiton terrorista sisältöä ja poistaa sitä viemme tätä asiaa eteenpäin. Toivottavasti tämä tulee tapahtumaan läheisessä yhteistyössä alustojen, kuten Facebook kanssa. Oikein paljon kiitoksia. Meillä on hyvin aikaa tässä. Herra Allen, jos haluatte vielä tässä palata, niin yksi selvennys vain komission ja sen Kingille. Tutkimuskomissio, jota olemme perustamassa, on sellainen, että me voisimme riippumattomien tutkijoiden kautta jakaa turvallisesti työ, tietoa. Eli tässä me halusimme olla globaaleja, riippumattomia ja tarjota sellaisen paikan, jossa voimme turvallisesti tätä tietoa jakaa. Uh, niin, toivottavasti myöskin huomaatte, että menneisyydessä on ollut joitakin ääniä, jotka ovat tavallaan kysyneet, että olisitte hiukan avoimempia, kun ajatellaan riippumattomia tutkijoita. Jos nyt olette tähän suuntaan menossa, niin se on äärimmäisen tervetullutta. Toivottavasti valintakriteerit tutkijoiden osalta, jotka voidaan tähän ottaa tähän avoimuuteen mukaan, itsekin sitten ovat hyvin avoimia. Paljon kiitoksia. Nyt sitten viimeinen kysymys kierros. Samat säännöt pätevät. Minuutti kysymys, kaksi minuuttia vastaus ja, ja sitten pyritään esittämään kysymys yhdelle komission jäsenelle. Minä aloitan nyt Liben puolesta. Ensimmäinen kysymykseni on komission jäsen Jourovalle. Yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan ja nyt lehdistössä on paljon kirjoitettu, että monet jäsenvaltiot eivät ole vielä noudattaneet täysin näitä sääntöjä ja käytiin pitkät neuvottelut komission, neuvoston ja parlamentin kanssa ja, ja esimerkiksi kun ajatellaan näitä tie, tietojen väärinkäyttäjiä, heitä ei rankaistaisi. Koko komissio nyt tätä kehitystä seurata jäsenvaltioissa, eli tietosuoja-asetuksen soveltamista ja mitä komissio aikoo tehdä, jos jäsenvaltiot jos jäsenvaltiot nyt rikkovat sitten eurooppalaista lainsäädäntöä, mitä sitten tehdään? Uh, uh, Kiitos oikein paljon. No me seuraamme tätä tilannetta tarkasti ja tuemme jäsenvaltioita soveltamaan täysimääräisesti tai panemaan täysimääräisesti täytäntöön yleisen tietosuoja-asetuksen. Vielä kahdeksan jäsenvaltion täytyy jatkaa työtä jotta ne saisivat saatettua täysimääräisesti voimaan nämä säännökset. Ja jotkut jäsenvaltiot ovat siis edelleen jäljessä kansalliseen lainsäädäntöön siirtämisessä. Täytyy, kyse on asetuksesta, joten tätä täytyy soveltaa suojaan ja se tarkoittaa sitä, että jos joku rikkoo yleistä tietosuoja-asetusta, niin komissio kyllä on valmis käynnistämään rikkomismenettelyn. Ja kuten jo sanoin, niin komissiolla on tässä kaksi puolinen rooli Toki tuemme jäsenvaltioita tässä työssä, mutta samanaikaisesti analysoimme ja arvioimme tilannetta jäsenvaltioissa. Joissakin jäsenvaltioissa on ehkä puutteita ja sitten myöhemmin voidaan ottaa myös rahalliset sanktiot käyttöön. Tietosuojaviranomaiset ovat vasta alkaneet nyt katsoa tätä tilannetta ja pitää tarttua siihen, missä riski on kaikista suurin. Eli on tehtävä tällaisia riskiarviointeja ja sitten sen mukaan kohdentaa konkreettiset toimenpiteet. Tämä on vasta alkanut, joten en vielä tiedä, että olisi tullut jotakin laiminlyöntitapauksia, muun mm. muassa seuraamusten sen laiminlyönnin suhteen. Sitten Petra Kammereverit. Niin, oikein paljon kiitoksia. En tiedä nyt kenelle osoittaisin kysymyksen, niin no todennäköisesti Rova Jourovalle kyse on sähköisen kaupakäynnin direktiivin vastuukysymyksestä. Me olemme tässä Kyllä, meillä on sellaiset kokemukset, että emme myöskään postin kantaja syyllistä siitä postista, jota hän jakaa, mutta totta kai alustoilla on vastuu kun ajatellaan tätä sähköisen kaupakäynnin direktiiviä, aikooko nyt sitten komissio puuttua tähän vastuukysymykseen vai pitäisikö nyt tämän tason alapuolella pohtia, että millaisia vastuukysymyksiä tai millaisia vastu, vastuita näillä alustoilla on silloin, kun joku haitallinen sisältö paljastuu, eli avoimuus, yhteistyö, oikeuslaitoksen kanssa ilman, että sitä nyt mitenkään ennalt, en, etukäteen tehtäisiin, sekin, sekään ei toimisi. Thank you very much for uh, this question. Kiitos paljon tästä kysymyksestä. Kun ajatellaan sähköisen kaupankäynnin direktiiviä, niin siellä on rajallinen vastuukysymys uh, ja alusta tietävät, että jos nyt jotakin laitonta on ladattu heidän alustoilleen, josta eivät ole vastuussa, niin siellä on myöskin huomautus sellaista periaatteesta, että jos alusta nyt saa tietää, että siellä on jotakin laitonta, niin niiden täytyy ryhtyä toimiin. Haluaisin sanoa, että tämä periaate on hyvin tärkeä seitsemälle tuhannelle eurooppalaiselle verkkoalustalle. Tällä hetkellä monet ihmiset puhuvat ilmaisun vapaudesta yhteydessä oikeusehdotukseen. Eli tässä on harvoin jotakin yhteistä näissä. Jos sanomme, että tämä rajoitettu vastuuperiaate on sellainen, että alustojen täytyy olla vastuussa kaikesta siitä, mikä on ladattu näille alustoille, niin silloin alustat ikään kuin suojaavat itsensä ja jos on epäilystä, niin silloin ne vain poistavat tuon sisällön. Tämä ei tue mitenkään mielipideen eh, ilmaisun vapautta. Emme halua nyt sellaista yhteiskuntaa luoda Eurooppaan tällä vuosituhannella. Meidän täytyy eh, nyt käsitellä hyvin varovaisesti tätä rajoitettua vastuuperiaatetta sähköisen kaupankäynnin direktiivin pohjalta yleinen valvonta on kielletty, mutta ainoastaan aivan erityisissä tapauksissa meidän täytyy tuota valvontaa sallia, mutta minä haluaisin kuitenkin suojata, suojella tätä rajoitettua vastuuperiaatetta. Kiitoksia. Sitten ensimmäinen jäsen, joka saa puheenvuoron, Axel Foss. Kiitos puheenjohtaja. Oikeastaan minä halusin sitä aivan muun kysymyksen, mutta tämän kommentin jälkeen haluan vielä palata tähän. Nimittäin vastuu, joka alustoilla on huolehtia siitä, että voi olla pieniä rikkomuksia. Vasta sitten kun totean rikkomuksen, niin ja vasta silloin nämä ovat vastuussa. Minusta tällä periaatteella nimenomaan rikosoikeuden alalla emme pääse kovinkaan pitkälle. Siksi uskonkin, että mitä miksi tulee lapsipornografiaan, terroriin, vihapuheeseen tai propagandaan, kaikki tämä, eihän sitä voida ensin sallia niin, että jälkikäteen sitten sanotaan, että kun joskus kiinnittää huomioon niin tähän, niin sitten minä vedän tämän pois alustolta. Emme me tällä tavoin oikeusjärjestelmässämme voi päästä eteenpäin, koska silloin me voi kyllä luopua sitten kaikesta. Ja kysymys alun perin oli se, että Siis mistä sanoisin, että aiemmissa kuulemissa saatamme todeta, että itse asiassa enempää oikeuksia oikeastaan tarvitakaan, vaan näiden oikeuksien toteuttaminen on välttämätöntä, mitä tulee yksityisten tietojen käyttöön, mutta että valvontaa pitäisi olla enemmän, jotta voitaisiin noudattaa sitä, mitä jatkuvasti vaaditaan. Äh, Kuka haluaa vastata? Vice President. Varapuheenjohtaja. Thank you for this question. Kiitos tästä kysymyksestä. On helppo sanoa, että kieltetään kaikki. Kaikki mahdollisesti laittomat lausumat tai mahdollinen vihapuhe – Saksassa on jo tätä lakia ja joissakin tapauksissa on ollut tietääkseni vaikea erottaa poliittinen puhe vihapuheesta. Itse olen virolainen ja tiedämme, että Viro oli 50 vuoden ajan Neuvostoliiton vallan alla. Ja Neuvostoliiton viranomaiset käyttivät tällaisia estotoimenpiteitä ja sensuuria harjoitettiin hyvin tehokkaasti ja sillä tavalla jopa luotiin tai tehostettiin itsesensuuria. Ja jos sanoo jotakin, sanoo jotakin, josta joutuu ongelmiin, niin miksi edes sanoo? Silloin on kai parempi pitää suunsa kiinni. Ja tällainen totuus. Sitä se tarkoitti tuolla Itäblokin alueella ja lopulta koko Itäblokki hajosi. Ilmaisun vapautta täytyy suojella ja puhevapautta täytyy suojella ja jos on joitakin epäilyksiä, niin täytyy jättää niillekin jalansijaa. Meidän täytyy olla täysin varmoja siitä, että kun nyt puhutaan epäilyksistä, en nyt puhu laittomuuksista, vaan epäilyksistä, niin erityisesti näihin alustoihin liittyen, niin sitten tällainen totuus, totuusministeriö sen ratkaisee. Täytyy käyttää teknisiä toimenpiteitä silloin, kun niitä tarvitaan – mutta myös maalaisjärkeä on käytettävä. Kiitos varapuheenjohtaja Birgit Sippel. Kiitos oikein paljon. Olen pahoillani, että minun täytyy nyt vielä kerran painontaa, mitä Facebook-valvojana teki, kun se tietoisesti äh, teki sopimuksen sovelluskehittäjän kanssa, joka ilmoitti, että se aikoo jakaa tietoja kolmanselle osapuolelle. Tämä oli laitonta ja vanhan lainsäädännönkin pohjalta ja olen pahoillani, mutta ei ole oikein sanoa kolmanselle osapuolelle, että älkää käyttäkö tietoja väärin. Nyt meillä on yleinen tietosuoja-asetus ja nyt tilanne on jopa pahempi että se on jopa laittomampaa, mutta minulla on kaksi kysymystä komission jäsen Ansipille. Miten te näette yleisen tietosuoja-asetuksen ja e-privacy-lainsäädännön, joka rajoittaa näitä eh, sosiaalisen median alustojen käytänteitä? Eh, kun ajatellaan esimerkiksi psykologista profilointia. Ja sitten toinen kysymys, miksi komissio yhtäältä niin paljon haluaa, että tietyt lainsäädäntökysymykset saadaan mandaatin loppuun mennessä käsiteltyä, esimerkiksi eh, ja sitten kun ajatellaan toisaalta ihmisten suojelua verkossa, joka on ihan perusperiaate, niin komissio näyttää haluttomalta, että se ei halua avoimesti, tai se avoimesti kritisoi jäsenvaltioita siitä, että ne blokeeraavat tuon e-privacyn. Ähm. Kiitos. Kuten sanoin avaussanoissani, minusta tämä ESA yksityisyyssäädöstä tarvitaan. Nyt meillä on direktiivi, mutta tämän direktiivin toimeenpano on ollut erilaista eri jäsenvaltioissa. Se merkitsee sitä, että meidän täytyy puhua äh, siitä menetystä vuodesta. Sitten tämä direktiivi koskee vain televiestintäoperaattoreita. Ja kun me puhumme kommunikaation luottamuksellisuudesta – ajatellen OTTtä, alustoja, siis ajatellen nimenomaan, se merkitsee sitä, että juridisesti kommunikaation luottamuksellisuus ei ole taattua tällä hetkellä, mutta viime vuonna 46 prosenttia Euroopan kansalaisista tiedustelujen mukaan käytti internettiä ja OTTitä kommunikaatioon. Viime vuonna eh, videopuhelujen volyymi lisäsi Euroopassa, eh, kasvoi Euroopassa 80 prosentilla, se on huomattavasti 18 prosentilla, se on nopeasti kasvava alue. Eh, tämä on kasvava alue, joka on tärkeä. Kolmanneksi Televiestintäoperaattorit ovat aika tyytyväisiä, koska sanovat, että kun alustat voivat prosessoida tietoa, tietoa voidaan seurata, mutta televisiooperaattorit voivat prosessoida tietoa vain silloin, kun haluavat parantaa palvelujen laatua. Me olemme yksityisyysasetusehdotuksellamme sanoneet, että nämä terveelliset operaattorit voivat puolustaa tietoa, mutta vain silloin, kun ne ovat suostuneet siihen. Tämä on jotakin jälleen kerran. Not Anteeksi komission jäsen, mutta ei tarvitse nyt selittää tuota verkkoyksityisyysasetusta. Minulla, miksi te ette nyt pyri saamaan neuvostolta jotakin ratkaisua? And... Kyllä minä pyrin ajamaan sitä ja minä olin se, joka käynnisti ehdotuksen. Ja tänäänkin täällä minä olen puhunut tuon äh, asetusehdotuksen puolesta. Feld. Sophie Inetfeld. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin esittää Axel Vossin kysymyksen uudelleen, koska siihen ei vastattu. Mitä komissio on tehnyt täytäntöönpanen suhteen? suhteen, erityisesti yleisestä tietosuoja-asetuksesta. Siitä puhuttiin jo edellisessäkin, mutta komission täytyy valvoa, että unionin lainsäädäntöä sovelletaan ja pannaan täytäntöön, enkä tiedä mitä komissio on tehnyt tämän eteen. Toiseksi tästä Privacy Shields-järjestelystä. Tätä käytetään muun muassa Facebookissa ja Cambridge Analyticassa, kun tietoa on siirretty Yhdysvaltoihin. Ja mielestäni tämä on hyvä esimerkki siitä, miksi me olemme niin jakautuneita tämän Privacy Shields-järjestelyn suhteen jo ennen tätä. Mutta jos tämä nyt on komission kanta, niin minä haluaisin ymmärtää, että millaisia privacy sheet, tai mitä se järjestely sisältää enemmän kuin aikaisempi Safe Harbor-järjestely, eli mitä, mitä siinä on enemmän? Varapuheenjohtaja. What other commissioners? Uh, <clears throat> we are Me puhumme tänään Cambridge Analyticasta liittyen tähän tietojen jakamiseen. Ja kun ajatellaan nyt sitten toimeenpanoa, niin se on tietysti validi, mutta ei tässä yhteydessä, koska tuolloin meillä ei ollut tuota Privacy Shield-järjestelyä, eikä meillä ollut myöskään yleistä tietosuoja-asetusta. No nyt tällä hetkellä tietojemme mukaan Facebook noudattaa niitä yleisen tietosuoja-asetuksen periaatteita. Mutta minulla kyllä on epäilykseni. Meidän ei tänään tarvitse puhua ainoastaan Cambridge Analyticasta ja Facebookista, vaan potentiaalisesti tämä voi olla paljon laajempikin asia. Cambridge Analytica käytti sovellusrajapintaa. Ja kuten tiedämme, niin tämän päivän talouksissa on tuhansia yrityksiä, jotka käyttävät myös näitä sovellusrajapintoja. Ja ne voivat olla hyvinkin hyödyllisiä ihmisille. Mutta mitä nyt tapahtui Cambridge Analytican äh, kanssa, niin se voi tapahtua myöskin muiden sovellusrajapintojen osalta jopa enemmän. Ja tällaiset rikkomukset, niitä voi tapahtua myös silloin, kun puhutaan kolmansien osapuolten evästeistä. Ja meidän täytyy myöskin taas puhua tuosta verkkoyksityisyysasetuksesta. Haluaisin tukea tätä ehdotusta mä jälleen kerran. Enkä ole samaa mieltä siitä, ettemmekö nyt tätä asetusta pyrkisi viemään eteenpäin. Vera Jourova kysyi, että saisiko hän jatkaa tästä verkkoyksityisyysasetuksesta. Hänellä on paljonkin tietoa tästä. Yksi minuutti, sanoi puheenjohtaja. Totta kai me pyrimme ajamaan tämän yksityisyysverkossa säädöksen hyväksymistä ja se lisää turvallisuutta eu ja monet viranomaiset ovat pyytäneet sitä, että saataisiin nopea ratkaisu, nopea ratkaisu, joka perustuu siihen, että kunnioitetaan perusoikeuksia EU:ssa Ja täydentäisin vielä vastaus, joka liittyy Privacy Shieldiin ja Safe Harboriin. Facebook ja Cambridge Analytica olivat vanhan Safe Harbor-järjestelmän puitteissa, joten skandaalin jälkeen ne tulivat pois siitä. Minä oli tapaaminen tuolloisen äh, Federal Trade Committeein äh, edustajan kanssa ja pyysin nopeaa tutkintaa tietosuojarikkomusten osalta, jotka liittyvät Safe Harboriin. Tein saman, mitä tulee Privacy Shieldin, koska jos Cambridge Analytica ja Facebook todetaan ne niin, niin todetaan toiminen niin, että ne ovat toimineet Privacy Shieldin mukaisesti. Tämä edellyttää reaktiota, mutta ensin täytyy olla tutkinta Yhdysvaltain puolella ja myöskin reaktio Yhdysvaltain puolella. Ja tämä on se, minä, mitä minä pyrin ajamaan eteenpäin. Tapasin kaksi viikkoa sitten uuden komission komissaari, joka vastaa asiasta, joka lupasi, että hän toimisi nopeammin asiassa. Minun viestini tässä on selvä. Jos moni yhtiö rikkoo sääntöjä vastaan, jotka liittyvät Privacy Shieldin, se ei merkitse sitä, että järjestelmä itsessään olisi väärä, mutta meidän on tutkit, löydettävä nuo rikkomukset, ja niitä on, niistä on myöskin annettava rangaistussääntöjen mukaisesti. Monika Makovei. Kiitoksia seuraavaksi Monika Makovei. Um, kiitos ehkä sanon toista nyt jotain, mitä täällä on jo sanottu, mutta minua häiritsee todella yksi asia. Ensinnäkin ihan henkilökohtaisen kokemuksen perusteella. Meillä kaikilla on WhatsApp ja tiedämme, että Facebook osti sen. Facebook on yhtä kuin Zuckerberg. Ennen tätä yleistä tietosuoja-asetusta en voinut, tai en voinut käyttää WhatsAppia ennen kuin painoin jatka. Ja sitten ajattelin, että sieltä tulisi näkyviin vaihtoehtoja kyllä tai ei, että voisin vastata kyllä tai ei, koska näinhän direktiivissä säädettiin. Tietoa ei voida käyttää mihin tahansa. Eli täytyy sanoa, mitä halutaan käyttää ja mitä varten. Ja kun sitten jatkoin WhatsAppissa, seuraavalla sivulla tuli valinta hyväksyn. Eli siinä kaikki. Ei mitään mahdollisuutta valita yhtään mitään, mitä tiedoilleni tapahtuu. Tiedoille, jotka koskevat minua. Eli jos näin tehdään heti tämän skandaalin jälkeen tai jopa sen aikana, niin ei tämä juttu vielä ole ratkaistu. Kyllä tässä vielä työstettävää on. Tämä on kammottavaa. Tämä on raivostuttavaa. Kiitoksia. Minuutin, minuuttinen on nyt päättynyt. Tässä on vain minuutti aikaa kysymyksille. Yeah, uh, Kenelle tämä oli nyt osoitettu tämä kysymys? from... Uh, no, jos Facebookista on nyt joku tai... Okay, maybe some... Komission jäsenille pitäisi esittää kysymys. ehkä joku voi tähän, jos, jos tämä ei ole näin tärkeä. Facebookistahan me tästä puhumme. And... Uh, Mutta meillä on säännöt ja olen pitänyt niistä tiukasti kiinni myöskin sinun tapauksessasi, joten komission jäsen Jourova on todennäköisesti senkille. Facebook users. Niin, siis Facebookin käyttäjät ja tiedonkäytö. Siitähän juuri puhui. Eikö tämä ole siitä kyse? Komissio on nyt tässä toisessa osiossa se, keneltä tulisi, tai keneltä tulisi kysymykset esittää. Yes, I will be very brief because in... Aivan lyhyesti, koska tämä todellakin on kysymys Facebookille, joka saattaisi vastata näihin erityis piirteisiin, mutta minä voin vain todeta, että yleisen tietosuoja-asetuksen puitteissa on uusi sääntö, jonka mukaan palvelujen käyttävien tiedon täytyy, sitä täytyy suojella selvästi ja tämän selkeän tiedon mukaisesti käyttäjän tietää antaa suostumuksensa siinä tapauksessa, että hyväksyvät ehdot mikä liittyy tietojen käsittelyn laajuuteen. Jos et halua ottaa mitään riskejä sen suhteen, mitä te tietoja palveluja, niin sitten te ette jatka, jos ette ole yhtä mieltä, jos ette halua ottaa riskejä. Jos haluatte, niin jatkatte. Tämä on varmaan aika selvää. Selvä ehto. Sorry, we have... E, pahoittelut, meillä on täällä tietyt säännöt ja meidän täytyy nyt pitää niistä kiinni. Niitä täytyy kunnioittaa. Olen pahoillani. Ei, ei. Olen pahoillani. The next. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Hiljattain äh, aktivisti Max Schöms äh, äh, totesi, että Facebook oli antanut oli todennut, että suostumuksella ei annettaisi mitään vaihtoehtoja että tämä olisi linjassa tietoisen asetuksen kanssa. Ja norjalainen Kuluttajaneuvosto myöskin tuli siihen johtopäätökseen, että nämä uudet asetukset Facebookissa tarjoavat vain illusion hallinnasta ja take, take it or leave it valinnan, että että ihmiset antaisivat suostumuksen sille, että mahdollisimman paljon tietoja käytettäisiin Kysymys komissiolle, uskotteko, että tällaiset käytänteet ovat EUn tietosuoja-asetuksen mukaisia, varsinkin kun ajatellaan avoimuuteen liittyviä periaatteita, tietojen minimointia ja sääntöjä, jotka liittyvät suostumuksen antamiseen ja myöskin tieto, sisäänrakennettuun tietosuojan oletusarvoiseen tietosuojaan? Uh, what I think about it, maybe. Mitä minä ajattelen tästä on se on kenties mielenkiintoista, mutta nyt vain sanon, että nyt toimeenpanajien täytyy tutkia konkreettinen tapaus ja verrata tätä siihen, mitä on tapahtunut ja verrattuna siihen, mitä olisi tapahtunut äh, lain mukaan. To know it was before GDPR. Täytyy tutkia tilannetta, mikä oli ennen tämän tietosuoja-asetuksen, mikä sen jälkeen, ja silloin täytyy sitten katsoa sitä, että onko tarvetta käynnistää prosessia, onko tarvetta rankaista yhtiöitä en ryhdy arvioimaan konkreettista tapausta, koska minusta se ei ole komission rooli. Thank you. And I have a Kiitos. Minulla on kysymys komission sen Ansipille. Haluan palata vielä tähän verkkoyksityisyysasetukseen ja neuvoston kantaan. Ymmärtääkö neuvosto, mikä, miten vakava tämä asetus on? Ja tässä nyt on todellakin pyritty edistämään tai niin kuin sanoitte, 28 jäsenvaltiota haluavat pitää kiinni siitä, minkä ne olevat jos saaneet tai eivät halua edetä tässä asiassa, koska me kaikki olemme varmastikin samaa mieltä, että tämä skandaali ja viimeisimmät äh, tiedot Facebookista, että se edelleenkin jakaa tietoa esimerkiksi kiinalaisille valmistajille. Ja tämä todellakin äh, liittyy kansalaisten tietoihin ja siihen, että ei voida väärin käyttää näitä tietoja ihmisten toiveita vastaan. Ja esimerkiksi kun pyritään selvittämään, että mitä nyt ihmiset kuuntelevat, tai että pyritään vain keräämään lisätietoa. Ymmärtääkö komis- että neuvosto tämän, että miten vihaisia ihmiset oikeastaan ovat? Vai pitäisikö meidän tässä vielä tehdä enemmän? Kiitos. I took part in uh, competitiveness No, kilpailukykyneuvoston mie- kokouksessa olin mukana ja haluaisin sanoa, että yksimielisiä siellä ei oltu, enkä ole yllättynyt siitä. No, yksimielisiä ollaan siitä, että lähestymistapa on yhdenmukaistava ja siitäkin ollaan yksimielisiä, että on kunnioitettava niiden 92 prosentin kans, Euroopan unionin kansalaisten kantaa, jotka ovat pyytäneet, että näitä käytetään. Mutta yksimielisyyttä ei ole teknisistä yksityiskohdista. Esimerkiksi on erilaisia mielipiteitä, miten tietosuojaa voidaan vahvistaa, miten suhtaudutaan evästeisiin ja miten selainten asetuksiin voidaan puuttua. Ja monet puhujat sanoivat, että on eräänlainen paniikki joka liittyy tähän yleiseen tietosuojalainsäädäntöön. Monet puhuvat rangaistuksista 20 miljoonasta eurosta, jotka täytyy maksaa, jos sääntöjä ei noudateta. Ja jotkut teleoperaattorit jopa toivovat, että verkkoyksityisyyssäännöksiä ei tarvita enää, kun on olemassa tämä yleinen tietosuoja-asetus. Ja se on kyllä suuri virhe nimittäin tämän e-privacy-direktiivin mukaisesti tällaiset teleoperaattorit eivät voi käyttää tai käsitellä tietoja tai myydä niitä tietoja, joita käytös, hallus, niiden hallussa on. Vain, näitä tietoja voidaan käyttää siis vain omien palveluiden parantamiseen. Ja miten voidaan selvittää, mikä on arkaluonteista tietoa ja mikä ei. Ne eivät voi antaa kommentteja. Nyt aikanikin loppuu, mutta me työstämme ehdotusta verkkoyksityisyydestä ja haluaisin sanoa, että kansalaiset tarvitsevat, EU tarvitsee sitä. Ja seuraavaksi Paul Rybik. Ja, Kiitos. Kiitos mahdollisuudesta käydä tätä keskustelua. Euroopan parlamentissa meillä on STOA, joka on äh, tieteellistä teknologian vaihtoehtojen arviointiyksikkö ennen kaikkea Euroopan ystävän kanssa. Olemme kehittäneet pilotihanketta ja meillä on nyt onneksi täällä kolme komission jotka kaikki ovat hyvin perillä asioista, mutta toisaalta täältä nyt puuttuu sellaisia, kuten Vestager, joka kestelee kilpailukykyä, myös hyvä, Moedas, joka vastaa tutkimusta Mikä on siis se strategia, joka liittyy tiedottamiseen komissiossa? Miten tutkimustuloksia analysoidaan? Onko yhteyksiä yhteiseen tutkimuskeskukseen tai ERC tai EIT? -hän? Euroopan parlamentissa me olemme luoneet tällaisen Science Media Hubin, jossa me haluamme tieteellisesti käsitellä näitä kysymyksiä. Onko komissiossa puheenjohtaja Junckerilla strategia, joka tieteellisen analyysin voisi voimakkaammin analysoida näitä kysymyksiä? Vice President. Varapuheenjohtaja. Pitäisi esittää kysymyksiä ehkä komission ja sen Kingillekin mutta joskus näin käy. Niin, kyllä. Se, että nyt tehdään ehdotuksia ja yksi, silloin tarvitaan yksityiskohtaista vaikutusten arviointia. On hyvä aina pohjata tiedot tieteelliselle näytölle. Olen tyytyväinen, että tämä komissio ehdotti, että investoitaisiin enemmän tutkimukseen ja kehitykseen – kun nyt puhutaan seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä. Ja että kasvatettaisiin myöskin investointeja digitaalisiin kysymyksiin. Oli virhe, kun seitsemän vuotta sitten ehdotettiin, että käytettäisiin 9 miljardia euroa verkkojen Eurooppa-välineeseen. Jäsenvaltiot halusivat sitten saada nämä rahat kansallisiin kuoriinsa ja digitaaliselle puolelle me saimme vain noin hiukan yli miljardi euroa. Se ei riitä. No nyt sitten tilanne on toinen. Digital Europe, meillä on 9 miljardia, 9,19 miljardia euroa, jos parlamentti ja neuvosto tukevat tätä ajatusta. Verkkojen Eurooppa-väline kolme miljardia euroa myöskin digitaalisiin kysymyksiin. Ja toivottavasti horisontti ja tuo kehitysrahasto, niin toivottavasti saamme 13 miljardin sijaan hiukan enemmän, vähintään 15, sillä tämä lisäys pohjautuu ehdotuksemme yli miljardista eurosta. Nämä investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen, niitä todellakin tarvitaan Euroopassa. Kiitos. Virginie Rosier. Merci. Ma question s'adresse. Kiitos. Kysymykseni kohdistuu erityisesti Rova Jurvan. Ensimmäisessä valiokunnan kuulemisessa kuulimme Farvellin varoituksia. Hän kertoi yksityiskohtaisesti kaikista kostoista ja uhista ja ähm, vainoamisesta, jota Facebookilta tuli tämän Cambridge Analytican jälkeen. Oli Instagram- ja Facebook-tilejä suljettu ja muutakin peloteltua ja myöskin ähm, tämä koski britannialaisia toimittajia, jotka tätä asiaa käsittelivät. Eli tällaiset äh, Väärinkäytöksen paljastajat ovat mukana tekstissä, joka komissio on ehdottanut, ja siellä puhutaan myöskin kostotoimista ja niin rankaisemisesta. Tämä liittyy myös alustaan, mutta tässä nyt logiikka on täysin muuttunut. Tämä ei ollut ehkä absurdia, mutta meillä oli tämmöinen teksti, joten minä kysynkin nyt komissiolta, että minkälaisia ratkaisuja tähän voitaisiin löytää niin, että tiedotus että tällaiset monopoliasemassa olevat tahot eivät voisi käyttää tällaisia toimia yhtä yksityistä henki- tai tällaista yhtä henkilöä kohtaan, joka tuo esiin tiettyjä väärinkäsityksiä. Siis kysyn tätä nyt komissiolta. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Kuten me tiedämme, komissio käynnisti Platform for Business, business asetusehdotuksen. Ja tämä liittyy juuri tähän tilanteeseen, jota juuri kuvailitte. Se, että ehdot muuttuvat yhtäkkiä ilman mitään ennakkoilmoitusta. Ja tämä on melko yleistä tänään, että ehdotamme, että olisi vähintään 15 päivää, kaksi viikkoa, alustojen täytyy ilmoittaa, että käyttöehtoja muutetaan. Arvoisa varapuheenjohtaja, nyt puhutaan siitä, että on loukattu oikeutta sananvapauteen, eikä nyt näistä sopimuksista alustojen kanssa. Uh, Ivan, Meillä on erilaisia tilanteita Euroopassa. Mediassa minä olin Slovakiassa. Jan Kutsiakin kanssa puhumassa. Ja sitten, tai siis tästä asiasta puhuttiin ja myöskin Daphne Karuna Galitsiasta Maltalla. Ja tämä, täytyy sanoa, että tämä Tätä ei voida millään hyväksyä, että näitä toimittajia murhataan, eikä voida hyväksyä sitä, että murhat ja väkivalta toimittajia kohtaan on asia, jota poliitikot vielä, johon poliitikot rohkaisevat. Meillä on useita tapauksia Euroopassa, missä poliitikot esittivät kriittisiä kommentteja ja näin on ikään kuin annettu lupa väkivaltaisuuksille ja näin toimittajat, jotka ovat tehneet työtä sekä julkiselle että yksityiselle medialle, niin tämä pätee heihin molempiin. Meidän täytyy varmistaa, että julkinen media on riippumaton ja myöskin se rahoitus on riippumatonta ja sitten toiseksi niin, että riippumaton media on täysin vapaa. Eli mitään sensuuria ei pitäisi sallia. Ja sitten verkko on kolmas asia, missä kaikki ihmiset voivat olla toimittajia. Ja tästä syystä, herra Ansi puhui tästä, tästä syystä me puolustamme verk- verkkomediaa. Se on ikään kuin ilmaisunvapauden alue. Kaikki nämä asiat täytyy voida taata kansallisen lainsäädännön kautta. Kun ajatellaan lainsäädäntöä, niin EU-lailla oli riittävästi kompetenssia, että se voisi tässä toimia lainsäätäjänä. Me rohkaisemme jäsenvaltioita, että ne kiinnittävät huomiota median vapauteen ja toimittajien turvallisuuteen. Ja tänä vuonna, niin kuin kollegani Julian King sanoi, tänä vuonna marraskuussa me järjestämme kollokvion perusoikeuksista ja siellä kiinnitetään vahvasti huomiota median vapauteen ja toimittajan turvallisuuteen. En tiedä vastasinko nyt kysymykseen, mutta yritin nyt tässä kuitenkin sanoa jotain. Kiitoksia. Seuraava puhuja on Paloma López Bermejo. Kiitos puheenjohtaja. Se, että tietää, että 500 miljoonan tietoja käytetään poliittisiin tarkoituksiin, ei ole pelkästään kysymys, joka koskettaa yksilön oikeuksia, vaan ennen kaikkea se liittyy demokraattisen prosessin laatuun se, kun me saamme tietää tästä skandaalista, se merkitsee sitä, että ne tiedot, joita olemme sekin saaneet Facebookilta, ovat ole kovin paljon rauhoittavia. sen Jourova kysyi Facebookin toimitusjohtajalta, että jos samantyyppinen tilanne syntyisi uudestaan, olisiko se mahdollista, ja hän viittasi tässä Cambridge Analytica tapaukseen, ja haluaisin palata tähän samaan kysymykseen, niin tässä komission jäsenelle, voidaanko meille taata että tämä yleinen tietosuoja-asetus, joka tuli voimaan 25. toukokuuta, voisi johtaa siihen, että tällaista tapahtumaa ei voisi tulla uudestaan. Ja on olemassa laaja näkemys siitä, että herra Zuckerbergin esiintyminen parlamentissa 23. toukokuuta oli harhaanjohtava, irrelevantti ja, ja seitä, sen jälkeen jäi enemmän epäilyksiä kuin oli ennen hänen esiintymistään täällä. Haluaisin kysyä sitä, että yksi kysymys, jonka herra Johanna Zuckerberg ei pystynyt vastaamaan kovin hyvin, eli onko, pystyykö komissio takaamaan sen, että eh, Facebook ei pysty puuttumaan vaaleihin Euroopassa? Kiitos. If, if I may, uh... No, jos nyt voin vastata. No, jos kerron, että yleinen tietosuojasetus takaa 100 prosenttia, jos sanoisin, että se takaa 100 prosenttisesti sen, että näin ei enää tapahdu, niin valehtelisin ja olen päättänyt, etten valehtele politiikassa. Näin voi kyllä käydä vielä, mutta uskon, että yleisen tietosuoja-asetuksen takuut ovat melko vahvat. Siellä on merkittävät seuraamukset ja ja siinä yhdistyvät kaikkien viranomaisten valta. Kansalliset tietosuojaviranomaiset tutkivat yhdessä ja tässä myös katsotaan hyvin tarkasti tietosuojan loukkaukset, kuten tämä tapaus. Ja jos, jos tämä nyt osoittautuu todella tietosuojaloukkaukseksi, tutkintahan on vielä kesken, mutta tässä myös Sakabak on sanonut, että Zuckerberg, että halutaan käyttää tiettyjä standardeja myös EUn ulkopuolella. Ja se on meille todellinen menestys, koska mehän nyt saan, pääsemme tässä asettamaan ne globaalit standardit. Ja sitten toinen kysymys. No, minä tiesin vastauksen ainakin. Question was... Jos toinen osa kysymyksestä on se, että kun meillä nyt arvokasta keskustelua Facebookin kanssa, kannattaako Facebook nyt ottaa mukaan tähän työhön, niin kyllä tässä on rohkaisevia merkkejä, jos tämä yhteys kehittyy niin kuin me toivomme, todellakin kehittyy siihen suuntaan, että kun me pyrimme saamaan eu aikaiseksi myöskin lainsäädäntö tässä, niin se olisi hyvin myönteistä. Ja tämä on tarkoitus nyt käynnistyä tämän kuun aikana. Jos tämä yhteys liittyy siihen, että äh, ollaan tiivisti tai ne liittyvät tiivisti siihen, miten me olemme pyrkineet turvallisuutta parantamaan, niin se on hienoa ja tämä on testi. Ja se on nyt käynyt ilmi äh, myöskin tässä kuulemisessa tänään. Me olemme kuulleet, että Facebook avaa kirjansa riippumattomille tutkijoille niin, että he voivat katsoa, miten vakavasti mahdolliset vaikutukset vaaleihin mahdollisesti ovat. Tämä on loistavaa. Me pian näemme käytännössä, miten tämä avoimuus toimii. Tässä on eri asioita, jotka ovat hyvin myönteisiä, jotka liittyvät tähän toimintatapaan. Meillä on seitsemän minuuttia aikaa kaksi kysymystä. Ja tulkkaus päättyy sitten kello 22. Anna Gomes saa seuraavaksi puheenvuoron. Jourova. Alexander... Koisen Jourova, Alexander Nix, Cambridge Analytican toimitusjohtaja, kehui sillä, että hän pystyi viemään lävitse valitaisteluja kautta maailman, SCL-yhtiön kautta. Ja tämä toimi 32 maassa ja käytti usein hyvin epämiellyttäviä käytänteitä, käytäntöjä sen varmistamiseksi, että hallitukset – jotka saattaisivat suosia esimerkiksi kansalaisuuden myymistä voisivat voittaa. Näin kävi Grenadalla ja St. Kitsen Nevisillä. Tuomat myös Euroopan unionissa. ja Partners on yhtiö, joka on erikoistunut tällaiseen eh, ulkomaisten Eh, investointien eh, kautta saataviin kansalaisuuksiin. Se on myöskin mukana tässä Karolina Kalitsan, yhdessä Karolina Kalitsan tapauksessa, josta tälle puhuitte juuri. Joten tut, onko komissio tutkimassa eh, yhteistyösivältänä kanssa sitä, missä määrin EUn vaaleihin on, ovat puuttuneet nämä yhtiöt ja onko tämä poliittinen puuttuminen osa tätä raporttia, jota olette tekemässä, joka liittyy näihin kultaisiin viisumeihin ja liittyviin tutkimuksiin. Voisiko tämä herra Alexander Kogan, joka on syntynyt Moldovassa, ollut mukana SCL vaalien yhteydessä, Sanoitte, että hän ei ollut venäläinen agentti, mutta tähän oli yhteyksiä Pietarin yliopistoon. Voisiko hän olla Venäjän? Tutkitteko tätäkin jäsenvaltioiden kanssa? Tarvitsetteko tulkausta, Madame Dominic? Niin, otan vielä tämänkin kysymyksen, koska tulkausta ei sitten tämän jälkeen ole, joten esittäkää kysymys. Merci, Kiitos puheenjohtaja. En nyt palaa niinkään ähm, Zuckerbergin lausuntoon tai Cambridge Analyticaan tai amerikkalaisiin juttuihin, mutta haluaisin äh, puhua siitä, miten paljon Facebook ja sen asianajajat ovat ähm, tehneet työtä, jotta olisivat ähm, noudattaisivat lakia ennen kuin sen tulee voimaan. Se, mitä puhut Jurva sanoi, onko tietosuoja-asetus edistysaskel eurooppalaisten kanssa? Miten sitten voidaan estää tämä perverssi seuraus siitä, että Google ja Facebook saavat näitä mainostuloja? Nehän saavat jo 49 prosenttia tiettyjen arvioiden mukaan näistä mainostuloista. Kiitos. answer this question first, then we have the vastataan näihin kysymyksiin ensin ja sitten tulkkaus päättyy. Yes, I have the first uh, question. Niin, minä nyt sitten vastaan näihin edustaja Gomesin esittämiin pari kysymyksen. Ai tähän ensin, selvä. No mitä me nyt haluamme yrityksiltä ja instituutioilta, että ne soveltavat yleistä tietosuoja-asetusta ja että eivät muuta näitä liiketoimintamalleja. Me emme nyt halua vaikuttaa siihen, vaan yrityksen täytyy noudattaa asetusta, niin kuin tässä komission sen Ansi puhui siitä, että käytettäisiin tätä sisäänrakennettua ja oletusarvoista tietosuojaa. Ja tämä yritykset nyt sitten omassa liiketoimintamallissaan soveltavat näitä. En näe tässä nyt näe mitään suoraa vaikutusta tähän. Ja nyt sitten voisimme palata Ana Gomesin kysymyksiin ja sitten Sir Julian sitten voi vastata lopuksi. Niin siis minulla on vain yksi minuutti. Niin, halusin tässä tulkkauksen vielä ennen kuin he päättävät. Eli jos vastaatte nyt Ana Gomesin kysymyksiin, ja sitten Julian King saa vielä lopuksi puheenvuoron myöskin vastata Anna Gomesin kysymykseen. That it's a nightmare. And... No, tämä on ihan painajainen ja meidän täytyy ajatella sitä pahinta mahdollisuutta. Eli meidän täytyy pystyä no, olla paljon kestävämpiä ja tällaiset hirvittävät poliittiset kampanjat ja tietojen väärinkäytökset monopolien taholta on otettava huomioon. Ei tässä ole kyse pelkästään Facebookista. Meidän täytyy ottaa huomioon tämä koko ala. Ja Julian jo kertoi, miten haluamme tehdä tämän. Ja ei tämä nyt, ei, ei ole helppoa rajoittaa näitä tahoja. Tähän liittyy niin monia eri asioita ja tähän keskustetaan, on hauraita demokratioita ja tiettyjä haavoittuvaisia tahoja ja meidän täytyy varmistaa, ettei EU EU-ssa ole tällaisia helppoja kohteita. Tästä on keskusteltu aikaisemmin. Te puhuttiin tästä mäppäyksestä ja näistä kultaisista viisumista ja investointisuunnitelmista. Meidän täytyy tietysti tarkasti analysoida nämä asiat ja myöskin Facebookin ja Cambridge Analytican toimet ja katsoa, että onko siellä jotakin yritysten kanssa yhteyksiä. Tämä täytyy hyvin tarkasti arvioida. Tässä on nyt liian paljon kyseessä. Uh, well, I just want to uh, 100% back up what uh, uh, Commissioner Rover has just said. And uh, the key thing for us to take away... Olen tukessa se, mitä komissio uh, Jourova sanoi, ja joistakin läksystä tästä vain oppia mutta asiasta on se, että meidän pitää kaksinkertaista työtä teemme varmistaa sen, että meillä on riittävä turvallisuus vaalien yhteydessä, koska ei voi tietää, kuka saattaa pyrkiä puuttumaan kysymykseen. Valitettavasti nyt on kuitenkin pitkälti ollut pyrkimyksiä todistusti puutteeseen. Meidän pitää olla valmiina. I don't know any more than you can read in the press, I'm afraid. Uh, on your wider question of do we think that on occasion